Okay, I think we, we are ready to start. I make a few announcements. And, uh, um, so good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää, kollegat ja kaikki muut paikalla olijat. Haluaisin avata tämän kokouksen. Olen tietoinen siitä, että monet alivaliokuntamme jäsenet ovat valtuuskuntien mukana matkalla Kolumbiassa tai Yhdysvalloissa ja niin edelleen. Joten meidän pitää nyt tyytyä hiukan vähäisempään paikallaolijoiden määrään kuin yleensä, mutta tämä tarkoittaa silti sitä, että keskustelun aiheena olevat aiheet ovat erittäin kiinnostavia. Kuten tiedätte, tämä kokous lähetetään internetissä, jotta kaikki joilla on pääsy tietokoneelle, voivat tätä kokousta seurata. Ja kuten aina, täällä on läsnä myös muita sidosryhmiin kuuluvia. Haluaisin hyväksyttää esityslistan ja mainitsisin, että tällä viikolla meillä on lukuisia alivaliokuntaan liittyviä tapahtumia tämän kaksipäiväisen kokouksen lisäksi ulkoasianvaliokunta keskustelee minun mietintöluonnoksestani ihmisoikeuksiin liittyen. Se on juuri menossa äänestykseen, itse asiassa juuri äh, huomen aamulla ulkoasianvaliokunnassa. Niin sanoin siis, että äänestykseen huomen aamulla. Ei vaan keskiviikkona. Eli siitä keskustellaan huomenna ja äänestetään keskiviikkona. Niin nythän on maanantai. Ja keskiviikkona meillä on myös yhteinen tapaaminen Keski-Aasian valtuuskunnan eli Uzbekistanin kanssa. Se on hyvin kiinnostava maa. Tuo tapaaminen alkaa yhdeksältä. Ja meillä on myös työvaliokunnan kokous, jossa mietitään hiukan ideoita siihen, että minkälaisia tutkimustarpeita meillä on. Eli se on tällainen laajennetun työvaliokunnan kokous keskiviikkona kello kaksi. Ja sitten viimeisenä keskiviikkoaamuna kello 11 meillä on yhteinen tapaaminen tämän alivaliokunnan ja LIBE-valiokunnan kanssa yhdessä herra Kutieräsin eli YK ihmisoikeusasiantuntijan kanssa. Ja se on siis yhteinen tapaaminen. Voimmeko hyväksyä asialistan ja sitten voimme sitten siirtyä asialistan kohtaan kaksi, eli edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen. Muutama lyhyt huomio puheenjohtajalta. Ensinnäkin Kiinaan liittyen. Muistanette, että saimme tietää, että herra Hu Jia ihmis, ihmisoikeusaktivisti ja Saharov-palkinnon saaja on vangittuna Pekingissä vankilassa ja saimme tietää, että hän tarvitsee pikaista lääkärin hoitoa ja saimme tietää, että hänen terveytensä heikkenee hyvin nopeasti. Herra Bucek lähetti kirjeen Kiinan suurlähettiläälle ja pyysi, että Hujia pääsisi tällaisen lääketieteellisen ehdonalaisen vapauteen. Emme tiedä, mikä häntä tarkalleen vaivaa. Se saattaa olla maksa syöpä. Ja minä vetosin myös henkilökohtaisesti Kiinan viranomaisiin Hujian puolesta. Ja yllätyksekseni näin, että tätä vetoomusta oli kierrätetty kymmenillä, ellei jopa sadoilla internetsivustoilla kautta maailman. Ja olin iloinen siitä, että EUta pidetään ainakin jonkinlaisena moraalisena auktoriteettina ihmisoikeusasioissa ja meidän pitää muistaa tämä asia omassa toiminnassamme. Meidän pitää mainita tässä myös toinen tärkeä kiinalainen ihmisoikeustaistelija, asianajaja Gao Chiseng, joka on ottanut vastaan ihmisoikeustapauksia. Hän on ollut vuodesta vuoden 2009 helmikuusta asti vangittuna. Hän sai vastikään kuitenkin luvan puhua perheensä ja erään toimittajan kanssa, mutta ei ole selvillä, että missä olosuhteissa ja millä perusteella häntä edelleen pidetään vangittuna. Toivomme, että toimivaltaiset Kiinan viranomaiset antavat todella Gaon olla yhteydessä perheeseensä ja olla yhteydessä tähän toimittajaan. Seuraamme tätä tapausta hyvin tarkasti. Euroopan parlamentin puhemies on myös ottanut tämän asian esiin. Hän on piakkoin matkustamassa Kiinaan. Kirjoitin kirjeen rouva Ashtonille Kiinaan liittyen ja siihen, että hän matkustaa pian Kiinaan. Hän tapaa siellä ihmisoikeus taistelijoita vierailunsa aikana. Seuraava ilmoitusasia liittyy alkuperäiskansojen asiaan YKssa. Olemme sopineet, että seitsemän Euroopan parlamentin jäsentä matkustaa New Yorkiin tällä viikolla. Rouva Kill Nielsen tästä alivaliokunnasta ja herra Prodi ovat näiden seitsemän valtuutetun joukossa. Ja kuulemme sitten heidän raporttinsa, kun he sieltä palaavat. Sitten Kampala eli tuon kansainvälisen rikosoikeus, rikostuomioistuimen asia. Olemme työskennelleet yhdessä DEVE-valiokunnan ja ulkoasianvaliokunnan kanssa. Kampalaan lähetetään myös seitsemän jäseninen valtuuskunta toukokuussa. Se on kansainvälisen rikostuomioistuimen kymmenvuotisjuhlan tai muistamisen osa. Ja otamme ICCn jäsenet mukaan omaan työhömme ja huomenna aamulla tuomari Song, ICCn presidentti, tulee vieraaksemme tänne, mistä olemme hyvin ylpeitä. Viimeiseksi haluaisin sitten vielä kertoa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta – se on vastikään päättänyt, että Azerbaidžan on laittomasti pidättänyt toimittajan, joka on käyttänyt mielipiteen vapauttaan ja tämä on tapaus, jota Euroopan parlamentti on seurannut aktiivisesti ja teemme sitä tarkasti jatkossakin. Tämä koskee Junula Fatulajevin tapausta hän voikin olla itse asiassa mies, en tästä pysty päättelemään, onko hän mies vai nainen. Kyllä, kyseessä on mies, anteeksi. Häntä on vainottu Azerbaidžanissa. Human Rights Watch kertoo näin. Hän on joutunut syytteeseen kirjoitustensa vuoksi ja minusta on siksi tärkeä ja myönteinen merkki, että Euroopan unionin ihmisoikeustuomioistuin on tullut tällaiseen johtopäätökseen Azerbaidžanin suhteen, sillä tämä tapaus on ollut hyvin pulmallinen. Tässä olivat puheenjohtajan ilmoitukset ja nyt haluaisin sitten siirtyä ensimmäiseen varsinaiseen esityslistan kohtaan. Se on hyvin tervetullut asialistan kohta. Tänne on tullut vierailulle Filippiinien ihmisoikeuskomission puheenjohtaja Leila de Lima – ja tämä konteksti, jossa tästä ihmisoikeustilanteesta Filippiineillä keskustellaan, on pian pidettävät presidentin, parlamentti- ja kunnallisvaalit. Ne pidetään 10. päivä toukokuuta, eli todella pian. Ja olen iloinen voidessani todeta, että Rouva Lima edustaa erästä kaikkein edistyksellisimmistä ihmisoikeusjärjestöistä, joista olemme kuulleet. Se on todella itsenäinen järjestö ja se voi vaikuttaa myös alueen muihin maihin, jotka eivät ole yhtä edistyksellisiä ihmisoikeusasioissa, kuten Filippiinit on. Olemme keskustelleet hyvin avoimesti siitä, minkälaisen roolin Filippiinit voi ottaa YK ihmisoikeusneuvostossa ja olen iloinen vuodessani todeta, että oma vaikutelmani on se, että Filippiinit on todella avoin maa, kun ajatellaan ihmisoikeusneuvoston erikoismenettelytapoja. Täällä myös herra Manolo tässä Rouva de Liman vieressä. Hän on myös ihmisoikeusasioiden asiantuntija. Voin, voin näin todeta, korjatkaa jos olen väärässä, mutta tuskin olen. Meillä on paikalla myös muita vieraita, jotka puhuvat ihmisoikeusasioista Filippiineillä. Mainitsen heidät lyhyesti. Rouva Ansima M. Gonzales on ihmisoikeustaistelija ja kansainvälinen koordinaattori Filippiineillä. Ja sitten meillä on puhelimen kautta tai puhelimen päässä ihmisoikeusasiantuntija Human Rights Watchista – tohtori Sophie Richardson. Ja olen varma siitä, että täällä on pidetty näistä teknisistä valmisteluista huoli. Ja uskon, että rouva Richardson pystyy myös seuraamaan meidän keskusteluamme täältä aivan alusta loppuun asti, jotta hän voi oikea, oikeasti osallistua keskusteluun. Sitten täällä on herra Dimanson Euroopan komissiosta. Hän sitten täällä on herra Florimont van de Velde ulkoasiain pääosastolta Filippiinien deskistä. Ja he voivat kertoa lähemmin Filippiinien tilanteesta ja siitä, minkälaisiin lainsäädäntöuudistuksiin ja kansallisyhteiskuntauudistuksiin siellä on pystytty. Paikalla on siis paljon korkean tason asiantuntijoita. Nyt haluaisin pyytää asiantuntijoita puhumaan noin 10 minuuttia jokainen ja toivottavasti voitte kertoa asioista vapaasti suullisesti sen sijaan, että lukisitte suoraan esitykset jostain paperista ja sitten voimme kuunnella muiden kommentteja. Minulla on suuri ilo antaa puheenvuoro rouva Leila de Limalle. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin ja tämän alivaliokunnan jäsenet ja suurlähettilämme Annikin Menanio, hyvät naiset ja herrat. Filippinen ihmisoikeusvaliokunnan puolesta haluaisin kiittää tästä tilanteesta olla puhumassa kanssanne tänään ja puhua ihmisoikeustilanteesta Filippiineillä, kun ajatellaan nyt tulevia vaaleja ne ovat tärkeimmät vaalit Filippiineillä. Viimeisen kahden vuoden aikana ihmisoikeusasiat Filippiineillä ovat olleet hyvin merkittäviä kansallisessa politiikassa vuoden 1980 perustuslain nojalla. Ja kyseessä on riippumaton elin, joka luontiin sota lakitilan jälkeen diktatorin aikana. Ja nyt meillä on tärkein tehtävämme edistää ihmisoikeuksia maassa. Kolmen hallinnon tason lisäksi asiaan on vaikuttanut muitakin tekijöitä. Parantumista on tapahtunut ihmisoikeuslainsäädännössä, on kehitetty oikeusmenettelyitä, esimerkiksi Amporan uudet säännöt ja hallinnollista politiikkaa, joka paljastaa ainakin liikehdintää sen puolesta, että ihmisoikeuksia suojellaan. Ihmisoikeuskysymykset ovat kuitenkin edelleen synkkiä tälläkin hetkellä. On laittomia tappamisia, ihmisiä katoaa ja jatkuvasti ahdistellaan henkilöitä, jotka nähdään valtion vihollisina. Mielestäni ihmisten oikeuksien edistäminen ja suojelu on jatkettava ja pelkät puheet eivät riitä, eivätkä pelkät suuntaviivat riitä, vaan pitää myöskin toimia konkreettisesti, jossa kaikki toimivat vilpittömästi ja pitää löytää poliittista tahtoa lopettaa rankaisemattomuus. Jos nyt ajatellaan tätä taustaa tuleville vaaleille parin viikon kuluttua, tärkein huolenaihe on ihmisoikeuskysymysten jatkuminen – siirtymäkaudella, joka nyt lyö leimaa näille presidentin vaaleille ja seuraavan hallituksen aikana. Siirtymäaikana kaikkein tärkeintä on tämä siirtyminen itsessään. Ja kuten ehkä tiedätte, meillä on ensimmäiset automaattiset äänestysjärjestelmät maassa käytössä. Eli automaattinen ääntenlaskenta Filippiineillä – on kaksiteräinen miekka. Me haluamme nyt suorittaa oikeudenmukaiset vaalit, mutta kansa ei kuitenkaan tiedä, mikä tämän lopputulos tulee olemaan. Ja ihmisoikeuksien ihmisoikeu, Filippiinen ihmisoikeuskomissio on yrittänyt saada aika mahdollisimman paljon äänestysinokkuutta – Olemme ottaneet yhteyttä perinteisesti marginalisoituihin ryhmiin, esimerkiksi vankeihin, vammaisiin ja homoihin ja lesboihin kongressin vaaleista. Suurempi äänestysinnokkuus liittyisi myöskin automaatioon, eli tulos olisi reilumpi ja se todellakin heijastelisi filippiniläisten kantoja. Kuitenkin huolenaiheita on edelleen liittyen vaalien onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Koneet saattavat pettää, hallinnossa saattaa olla puutteita, myöskin saattaa olla sähkökatkoksia, jotka liittyvät tämän El Niño-ilmiön. Myöskin sähköinen turvallisuus on kyseenalaista, josta näistä on jo luovuttu. Ja monet ryhmät, myös esimerkiksi IT-alan asiantuntijat, ovat sanoneet, että pitäisi myöskin laskea äänet käsin, mutta vaalilautakunta hylkäsi tämän, koska se ei lain mukaan ole mahdollista. Sitten on myöskin häiriöitä liittyen uusiin vaalisääntöihin, jotka liittyvät automaatiojärjestelmään. Jos tulee myöskin systemaattisia järjestelyitä, silloin vaalit saattavat täysin epäonnistua ja sillä olisi vakavia ihmisoikeusseuraamuksia. Ja tästä asiasta on keskusteltu julkisesti ja meillä pitää olla nyt kunnollinen suunnitelma, mikäli seurauksena on anarkiaa. Me olemme huolissamme myöskin ihmisoikeustilanteesta paikallistasolla ja yksi uusi toimi liittyen vaaliväkivaltaisuuksiin. Nyt meillä on ad hoc lautakunta, jonka tarkoituksena on purkaa yksityisiä militiajoukkoja, jotka saavat tukea poliitikoilta. Ja pahinta vaaliväkivaltaa oli Mindanaon alueella. Tällainen väkivalta on tyypillistä myöskin paikallisvaaleissa – Manila nyt on jatkuvasti tässä poikkeuksena, mutta paikalla on hyvin paljon aseita, yksityisiä armeijoita ja vaaleihin liittyvä väkivalta on hyvin veristä vaalivuosien aikana. Vaalilautakunta tarkkailee näitä tapahtumia ja meidän täytyy myöhemmin katsoa, miten nämä yksityiset armeijat toimivat olemme myöskin tarkkailleet paikallisvirastoja ja yhteensä 56 väkivaltaisuustapahtumaa on tapahtunut vielä enemmän kuin Filippiinin kansallisen poliisin havaitsemat. Tähän liittyy tappamisia, granaatin heittämisiä, ahdistelua, pakottamista, ei ainoastaan poliittisella tasolla, vaan myöskin muiden ryhmien, kuten kommunisti, kapinallisten taholta suurin huolenaihe on se, pystyykö hallitus nyt toimivaan ihmisoikeuksia puolustain Köyhyys, joka on kaikkein suurin ongelma, on nyt ollut keskiössä presidentin vaalikeskusteluissa, mutta kun tähän liittyy ihmisoikeuslähestymistapa, tätä me odotamme seuraavalta hallinnolta. Suuret kysymykset, kuten rankaisemattomuuden päättyminen, korruptio, sisäiset siirtämiset ja aseelliset konfliktit liittyvät kaikki köyhyyden poistamiseen ja viime kädessä ihmisoikeuksiin. Filippiinen monipuoluejärjestelmä ei ole osoittanut mitään selkeitä ideologeja, joiden avulla voitaisiin välttää niitä ongelmia, joita on ollut ihmisoikeuskysymyksissä. Mutta tärkeää on kuitenkin, että ennen, aikana ja valin jälkeenkin ihmisoikeuskysymykset ovat selkeitä julkisessa keskustelussa ja meillä pitää olla selkeä presidentti, joka tukee näitä kysymyksiä ja joka on pelokas, peloton tarttuessaan näihin suuriin ihmisoikeuskysymyksiin, joista filippiniläiset ovat kärsineet jo pitkään. Vetoisin vielä Euroopan unionin saadaksemme sieltä tukea, jotta voisimme siirtyä Filippiineillä uuteen tilanteeseen, jossa meillä olisi enemmän valtuuksia ja jossa pystyisimme toimimaan mandaattimme mukaisesti tehokkaammin ja tarkoituksellisemmin. Ja nyt odottelen hedelmällistä keskustelua tämän alivaliokunnan arvoisten jäsenten kanssa. Kiitoksia puheenjohtaja. I'm sure. Kiitos rouva de Lima. Voimme varmasti ottaa kysymyksiä ja vastauksia ja lisää kysymyksiä vielä näiden puheiden jälkeen. Ja te itse olette ollut todella aktiivinen ihmisoikeusasioiden puolesta puhuja. Seuraava puhuja on tohtori Sophie Richardson. Hän on puhelimessa. Oletteko siellä? so you, you just have to speak a little bit louder. Do you hear me? Yes, I do. Okay, now we hear you. So, um,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 can go a long way towards helping the next administration in the Philippines address some of these chronic human rights abuses. Thank you for inviting me to be with you this morning. Thank you very much, uh, Dr. Kiitos paljon, tohtori Richardson. Tässä tuli nyt niin paljon tietoa lyhyessä ajassa, että toivottavasti kaikki saivat suuremman, suuremman osan siitä sulateltua palata näihin kysymyksiin sitten, kun kysymyksiä esitetään puhujille. Ja nyt vuoro rouva NGM Gonzalesille, joka on ihmisoikeustaistelija ja edustaa kansainvälistä koordinaatiokomiteaa Filippiineillä. Thanks to all the honorable members. Kiitoksia ja tervehdys tämän alivalikunnan jäsenille, hyvät naiset ja herrat. On kunnia olla täällä tänään ja saada keskustella teidän kanssanne ihmisoikeustilanteesta omassa maassani. Viisi kuukautta sitten, 23. marraskuuta, 57 ihmistä sai surmansa Magendinaun provinssissa Filippiinin eteläosassa. Ja uhrit olivat menemässä hakemaan asiakirjoja varapormestarilta hän oli asettanut kuvernööriehdokkaaksi omassa provinssissaan. Ja tämä oli kaikkein pahin murha mediaa vastaan miesmuistiin. Ja se olisi myöskin alkuna sade, sadekaudelle. Mitä tapahtui Filippiinien eteläosassa osoittaa selkeästi, miten niin sanotut demokraattiset vaalit järjestetään tässä maassa viime vuosisadan alusta lähtien. 1800-luvulla Yhdysvaltojen viranomaiset perustivat liberaalipuolueen ja kansallismielisen puolueen. Ja tässä kaksipuolijärjestelmässä poliitikot kilpailevat jatkuvasti kansallisista ja alueellisista paikoista määritelläkseen, kenestä tulee seuraava presidentti, varapresidentti, senaattoreita, kongressin jäseniä, kuvernöörejä ja pormestareita. Kummatkin osapuolet kuitenkin ovat konservatiivisia puolueita, jotka edustavat espanjalaisen kolonialismin etuja. Kummatkin kilpailevat Yhdysvaltojen kolonialisista vallasta Filippiineille. Ja jotta voisi olla mukana vaaleissa, silloin pitää olla rikas ja vaikutusvaltainen. Ja kaikki tietävät, että kun on valittu, monet näistä viranomaisista käyttävät tätä til- tilannetta oman asemansa vahvistamiseksi. Ja viranomaiset vielä tälläkin hetkellä vastustavat kaikkia, jotka haluavat ottaa heiltä pois tämän kannattavan paikan, vaikka he kuuluvat samaan talousryhmään ja vaikka he kuuluisivat myöskin samaan puolueeseen. Ampatuan Sinimangdudatusit kuuluvat samaan poliittiseen puolueeseen kuin väistyvä presidentti Arroyo. Tässä tilanteessa valtaosa filippiniläisistä vain saavat lahjusrahoja ja tyhjiä lupauksia ja jotkut köyhistä ovat poliitikkojen palvelijoita ja toivovat, että joskus he voisivat päästä köyhyydestä ylös. Tällainen poliittinen ja korruption kierre ikävä kyllä jatkuu edelleen. Ja kuitenkin on huomattava, että pieni mahdollisuus marginalisoiduille ja köyhille on nyt auki Vuonna 1998 tehtiin vaaliuudistus ja tämän lain mukaan 20 prosenttia alahuoneen jäsenistä on otettava list- puolueiden listojen edustajien joukosta. Siellä on koalitioita, jotka edustavat köyhiä ja marginalisoituneita henkilöitä. Ja nämä marginalisoidut joukot ovat saaneet äänensä kuuluviin myöskin kongressissa. Mutta tämäkin pieni demokraattinen toimi on nyt heikentynyt, kun rikkaammat poliittiset puolueet ovat lähteneet tätä vastustamaan. Arrojon hallitus ja suurimmat poliittiset puolueet perustavat väärennettyjä vaalilistoja ja varmistavat näin vaalivoittonsa. Vuoden 2007 vaaleissa kenraali Obito Palparani, joka tunnetaan teurastajana – hän sai paikan kongressissa Van Pai vaalilistalta. Ja tämä henkilö on ollut mukana, kuten Filippiinien korkein oikeuskin totesi, että hän on ollut mukana tietyissä ihmisoikeusrikkomuksissa. Ja seuraavissa vaaleissa puolueellista, joka edusti mukamas turvallisuusvartijoita, sen ensimmäinen edustaja oli presidentin poika, Gloria Arrojen poika. Sotilaat ja poliisit tukevat näitä väärännettyjä listoja ja tukahduttavat brutaalisti todellisia listoja. Oppositiopuolueiden johtajat ja edustajat ovat usein ahdistelun ja uhkailun uhreja, heitä pidätetään laittomasti ja he katoavat usein ja heitä surmataan laittomasti. Tammikuusta 2001 syyskuuhun 2009 197 viisi puolueen listajohtajaa oli murhattu. Ja 22 neljä puolueen listan johtajaa katosi ja sotilaita käytetään siviilien joukossa. Sotilaat vastustavat tiettyjä puoluelistoja ja pelottelevat ihmisiä, jotta he eivät äänestäisi näitä paholaisia vastaan, kommunisteja vastaan ja terroristeja vastaan. He ahdistelevat edustajia, uhkailevat heitä kuolemalla. Ja valtaosa filippiniläisistä 64 vuotta sitten irtautuivat Yhdysvaltojen hallasta ja 24 vuotta sen jälkeen, kun Marcosin diktatuuri päättyi, maa on edelleen alikehittynyt ja köyhä. Ja kaikki viittaa siihen, että tämä kurja tilanne ei ratkea seuraavissa parlamentti- ja paikallisvaaleissa. Väistyvä presidentti Gloria Arroyo haluaa nyt paikkaa kongressista, ja todennäköisesti hän sen saakin. Hän aikoo pitää kiinni poliittisesta voimasta, jotta häntä ei voida <laughs> syyttää ihmisoikeusrikkomuksista, korruptiosta ja rahanpesusta. Ja presidenttivaalien suosikki Benigno Nonojakino kuuluu Koanko Aquino-klaaniin, joka on yhteydessä ainakin kahteen massamurhaan, johon liittyy maanviljelijöitä. 13 maanviljelijää ammuttiin presidentin palatsin ulkopuolella ja vuonna 2004 lakkoilevat maanviljelijät väkivaltaisesti hajotettiin mielenosoitus ja seitsemän mielenosoittajaa mukaan lukien kaksi lasta sai surmansa. Muutama päivä sitten Alberto Agras oikeusministeri luopui murhasyytteistä Alpatuan klaanin jäseniä vastaan ja sanottiin, että Tämä aiheutti protesteja monilta ryhmiltä. Ja me, jotka olemme Filippiinien ulkopuolella, me haluamme, että alueella kehittyy todellista vapautta ja demokratiaa ja pyydämme, että kaikki ottaisivat selvää Filippiinien tilanteesta ottamalla suoraa yhteyttä ihmisoikeusjärjestöihin, kansalaisjärjestöihin ja myöskin ihmisoikeusrikkomusten uhria, uhreja edustaviin järjestöihin. Me haluamme vähentää köyhyyttä ja vahvistaa Filippiinien ihmisoikeustilannetta. Me pyytäisimme, että Euroopan parlamentti ottaa selvää Filippiinien tilanteesta ja olisi valppaana ja vaatisi, että Filippiinien hallitus noudattaisi vastuutaan ja olisi mukana suojelemassa kulttuuri- ja sosiaalioikeuksia kaikkina aikoina, erityisesti näiden vaalien yhteydessä. Myöskin pitää miettiä tuloksia, joihin voitaisiin verrata näitä onnistumisia ja voitaisiin arvioida EU-justin hanketta ja varmistaa avoimuus ja kansalaisten osallistuminen ihmisoikeusaktiviteetteihin ja myöskin pitää varmistaa se, että ihmisoikeuksien puolustajia suojellaan ihmisoikeuksien, ihmisoikeusrikkomusten uhreja pitää myöskin suojella. Ja kun neuvotellaan kumppanuudesta ja yhteistyösopimuksista EUn ja Filippiinien välillä, pyydämme, että tarkastelette näitä neuvotteluita ja puhutte kysyt merkittävistä ihmisoikeuskysymyksistä. Ja EU pitää myöskin katsoa, millaista kehitysapua myönnetään Filippiineille, ja suosittelemme, että EU tukee todellisen maauudistuksen toteutumista. Viljelymaan pitäisi jakaa, osuuskuntien toimintaa pitää edistää ja myöskin kulttuurista ja teknologista kehitystä. EUn yhteistyöohjelmien kautta voidaan antaa asiantuntemusta ja moraalista tukea, voidaan vahvistaa ihmisten järjestäytymistä, erityisesti niiden, jotka kuuluvat 80 prosenttiin köyhimpiin Filippiinen kansanjoukossa. Haluaisin vielä kerran osoittaa kiitollisuutemme siitä, minkä tämän alivaliokunta on antanut Filippiinien kansalaisille. Niin kauan kuin kansainvälinen yhteisö tukee ja auttaa meitä, kun pyrimme todelliseen kehitykseen ja demokratiaan, silloin voin edelleen toivoa aikaa, jolloin me pian, me poliittiset pakolaiset ja 10 miljoonaa maahanmuut- maastamuuttajaa Filippiineltä voivat vihdoinkin palata kotiin rauhassa. Kiitos. Thank you very much, uh, Mrs. Gon. Kiitos paljon rouva Gonzales ja kiitoksia ystävällisistä sanoistanne tälle alivaliokunnalle. Meidän pitäisi tehdä totta kai enemmän kuin mitä olemme tehneet, mutta toivottavasti tämä kuuleminen ja muut tilaisuudet ovat askelia eteenpäin. Nyt haluaisin antaa vuoron ASEAN valtuuskunnan edustajalle mutta luulenpa, että herra Tarabella ei ole täällä. Hänellä oli muuta ohjelmaa, joten mennään eteenpäin ja annetaan vuoro komissiolle. Herra Timans, miten kommentoisitte tilannetta omasta näkökulmastanne? Thank you, Madam Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tervetuloa rouva de Lima tänne Brysseliin. Samoin herra suurlähettiläs. Haluaisin nopeasti antaa teille katsauksen siitä, miten Euroopan komissio tarkastelee Filippiinien ihmisoikeustilannetta. Minusta siellä on paljon ristiriitaisuuksia tässä asiassa. Ensiksikin täytyy tunnustaa se, että siellä on paikoillaan demokraattinen rakenne. Se ei kenties ole täydellinen, mutta se on kuitenkin demokratia. Toisekseen teillä on hyvin elinvoimainen kansalaisyhteiskunta. Ja kolmanneksi sanoisin, että teillä on suhteellisen vapaa lehdistö, vaikkakin voi olla, että siellä on tällaista itsesensurointia esimerkiksi taloudellisista syistä, mutta lehdistö on kuitenkin elinvoimainen. Vakavia ongelmiakin tietysti on, me kaikki tunnemme nämä ongelmat, ja minusta Rouva de Lima puhui tässä jo vaaliväkivaltaisuuksista. Ne ovat vakavia. Siellä sattuu paljon katoamisia ja laittomia ihmisten surmaamisia. Ja nämä ovat sellaisia asioita, joita olemme erityisesti tarkastelleet parin viime vuoden aikana. Meillä on siellä asiantuntijoita paikan päällä Sanoisin kuitenkin myös, yleisemmällä tasolla, siellä on myös rakenteellisia ongelmia. Filippiineillä maan eteläosa kärsii terroristiliikkeistä ja erilaisista kapinallisryhmittymistä mutta ne eivät suinkaan piinaa koko maata. Totta kai pitää muistaa, että terrorismin vastaisessa taistelussakin täytyy muistaa perusihmisoikeudet ja, ja muut perusperiaatteet. Filippiinit on ratifioinut suurimman osan kansainvälisistä sopimuksista ja niinpä lainsäädäntö näyttää ihan hyvältä, mutta ongelmana onkin sitten se täytäntöönpano ja se puoli on paljon heikommassa kunnossa. Siellä on selvä aukko sen välissä, että mikä on lainsäädäntö ja mitä siitä pannaan täytäntöön. Tämä liittyy esimerkiksi ICC-sopimuksiin ja katoamisten vastaisten, vastaiseen sopimukseen – Filippiinit on ratifioinut kaikki. Eli sinänsä tilanne näyttää hyvältä. Eräs tärkeä rakenteellinen ongelma liittyy oikeusjärjestelmään, sillä meidän mielestämme se ei ole itsenäinen kaikilta tavoin. Poliisijärjestelmässä ja tutkinnassa on myös suuria puutteita ja varsinkin tämän poliisien tekemän työn ja oikeusjärjestelmän välinen yhteistyö ei toimi hyvin. Ja lopuksi rouva de Limahan jo puhui näistä yleisistä laittomuuksista, joita maassa tapahtuu. Siellä on yksityisiä armeijoita ja sotilaallisia ryhmittymiä, jotka liikkuvat maassa eivätkä joudu vastuuseen teoistaan. Ja tätä tilannetta entisestään sitten vielä pahentaa monien maan osien köyhyys, sillä se tekee ihmisoikeusrikkomuksista todennäköisempiä. Ongelmia on myös naisten, naisiin kohdistuvassa väkivallassa ja tasa-arvoasioissa lapsiin kohdistuvassa väkivallassa, köyhien lasten kaupassa, naisilla, käytävä, naisilla käytävään kauppaan liittyviä ongelmia on myös. Maasta lähtee paljon ihmisiä ja myös alkuperäisväestön tilanne on ongelmallinen. Tämä Makindona on tapaus on esimerkki siitä, että asioita todella täytyy parantaa ja että tällaiset vakavat ihmisoikeusrikkomukset on saatava selvitettyä, niistä on saatava joku vastuuseen ja viranomaisten on pystyttävä maata hallitsemaan. Haluaisin sanoa myös muutaman sanan yhteistyöstä, jota filippiiniläiset tekevät ihmisoikeusasioissa. Haluaisin muistuttaa, että yleisellä tasolla olemme nyt neuvottelemassa yhteistyösopimusta Filippiinien kanssa. Seuraava neuvottelukierros käynnistyy kahden viikon kuluttua. Ja sopimusluonnoksessa on kolme tärkeää kohtaa, jotka liittyvät suoraan ihmisoikeuksiin. Yksi on tällainen central elements, eli pääasialliset elementit kohta. Sitten toinen kohta liittyy yhteistyöhön kansainvälisissä rikosoikeusasioissa ja erityisesti ICCn kanssa – emme ole päässeet vielä sopimukseen, mutta olen suhteellisen varma siitä, että sopimukseen kuitenkin päästään, sillä Filippiinien perustuslain mukaan meillä kuitenkin on saman, samankaltaiset arvot ja siksi näistä perusasioista sopimukseen pääsy näyttää mahdolliselta. Yksityiskohtaisemmalla tasolla haluaisin kiinnittää huomiotanne uudistukseen Se alkoi tänä vuonna helmikuussa. Meistä se on hyvin tärkeä niin viranomaisten kuin kansalaisyhteiskunnankin kannalta. Sillä tavoin saataisiin ehkä nämä katoamiset ja laittomat tapot loppumaan niin, että esimerkiksi ammattiliittojen edustajat ja, ja maanviljelijöiden asioiden ajajat saisivat olla rauhassa, kuten myös toimittajat. Tiedämme, että Filippiinit on maailmantilastossa toisella sijalla, jos katsotaan toimittajien surmia Filippiineillä on surmattu 53 toimittajaa siten, että rikoksesta ei kukaan ole joutunut syytteeseen. Olemme saaneet tietoja lukuisista tapauksista. Meillä on käynyt vieraita täällä Brysselissä, jotka ovat valittaneet kovastikin esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen edustajiin kohdistuvasta vainosta. He ovat puhuneet ilossa ja, ja niin edespäin. Nyt tähtäimessä on siis näihin asioihin puuttuminen ja olemme suhteellisen luottavaisin mielin, että yhteistyötä saadaan parannettua ja että Filippinien ihmisoikeuskomission kanssa yhteistyö myös kehittyy ja jollakin tavalla prosessia saadaan vietyä eteenpäin. Haluaisin myös sanoa, että meillä on seitsemän ihmisoikeushanketta käynnissä, jotka tähtäävät näihin tuleviin vaaleihin. Siellä pyritään kouluttamaan, antamaan tietoa äänestäjille, lisäämään väestön tietoisuutta vaaleista ja myös tukemaan kansalaisjärjestöjä niin, että ne voivat tarkkailla vaaleja ja sitten meillä on myös lukuisia hankkeita käynnissä, jotka käsittelevät esimerkiksi lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, pyrkivät edistämään tasa-arvoa. Mielestäni olemme tehneet hyvää yhteistyötä Filippiinien kanssa ja hankkeisiin käytettävä rahasumma on noin kolmisen miljoonaa euroa. Eli tämä paletti on suhteellisen laaja. Lopettaisin sanomalla, että alussa sanoin, että tämä on tällainen yleiskatsaus tähän asiaan, mutta toivottavasti sitten vaalien jälkeen saisimme valtaan päässeiltä viranomaisilta ja, ja ihmisiltä uutta sitoutumista ihmisoikeusasioihin, niin, että he antaisivat uutta tilaa kansalaisoikeus, kansalaisyhteiskunnalle, jotta asioita voitaisiin viedä eteenpäin myös EUn kanssa myönteisessä hengessä. Odotamme, että pääsemme mielekkääseen yhteistyöhön Filippiinien kanssa ja organisoimme kyllä taloudelliset instrumenttimme tämän mukaan. Kiitos. Ähm. Kiitos herra Timans. Nyt haluaisin sitten avata keskustelun ja haluaisin antaa ensimmäisen puheenvuoron kollega Lohpinnerille. Uh, thank you, Madam Chairperson, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille puhujille näistä lausunnoista. Mitä minä nyt ymmärsin, on se, että kaikki saivat sen, että on hyvin paljon laittomia tappamisia, joista tiedetään vuosikausia, ja poliittista tahtoa ei löydy tällaista rankaisemattomuutta vastaan. Gonzales ja myöskin Richardson puhuitte kenraali Balbaranista, joka vuosikausia on puhunut avoimesti ja luvannut, että hän voi tappaa kaikki johtajat opposition puolella. Ja kuten olemme todenneet Euroopan parlamentin päätöslauselmassa tämän vuoden tammikuussa, meidän on keskityttävä siihen, että hallitus torjuu rankaisemattomuutta. Ja aina ei ole niin, ettei tiedetä kukaan vastuussa. Ja tässä ei ole jätetty noudattamatta ainoastaan päätösasemaan, vaan myöskin sitä, mitä voidaan tehdä, mikäli hallitus ei toimi tällaisissa kysymyksissä. Ja Richardson myöskin totesi, että on yhtä tärkeää vaatia ja korostaa se, mitä oli päätöslauselmassa, eli pitää nyt purkaa näitä paramilitaarisia joukkoja Filippiineillä. Ja mielestäni olisi hyvä nyt noudattaa Human Rights Watchin suosituksia, mikäli ehkä alivaliokunnan johtaja nyt tänä siirtymäaikana voisi kirjoittaa kaikille ehdokkaille – ja pyytää selkeitä ihmisoikeussitoumuksia. Meillähän voi olla hyvin paljon erilaisia ihmisoikeussitoumuksia, mutta ne, jotka liittyvät laittomiin surmaamisiin, parasotilaallisten joukkojen purkamiseen, ja se mitä Delima sanoi köyhyyden poistamisesta. Ja ehkä tämä voitaisiin yhdistää siihen, että toteutettaisiin todellinen maa-uudistus. Tällaiset asiat olisivat tärkeimpiä ja sitten vielä toinen kohta. Ehkä en nostanut käyttänyt liian riittävän nopeasti, mutta haluaisin vielä tehdä kaksi suositusta sen suhteen, mitä sanoitte aikaisemmin. Jos myöhemmin voitte antaa meille vielä puheenvuoron. Mr. Thank you, Madam Chairperson. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa tähän valiokuntaan tervetulleeksi rouva de Liman ja muut arvovaltaiset vieraat. Heidän puheensa olivat erittäin mielenkiintoisia ja en voi olla ihailematta sitä panosta, jonka he ovat omaan työhönsä laittaneet hyvin vaikeissa olosuhteissa. Minä haluaisin pyytää rouva de Lima kommentoimaan jotakin. Herra Timansan tässä jo sanoi, että Filippiinit on mielenkiintoinen maa monessa suhteessa. Kun kuuntelimme kaikkea tätä kielteistä sanottavaa, mikä, joka teillä oli, ja kaikkea tätä, mitä siellä nyt tapahtuu, tappamisia ja niin edelleen. Silloin todella ymmärtää, että tilanne on todella huono, ja kuten herra Timan sanoi, Euroopan unioni tekee yhteistyötä, sillä on yhteisiä hankkeita Filippiinien kanssa – herra Timans käytti sanaa tasapainoinen. On sääli, että paikalla ei ole Filippiinien valtuuskunnan jäsentä, sillä hän voisi kertoa, minkälaisia vaikutelmia hän on saanut vieraillessaan maassa. Uh, Haluaisin nyt pyytää teitä kommentoimaan, onko teidän helppo löytää vapaaehtoisia ihmisiä, jotka ovat riittävän rohkeita auttamaan teitä velvollisuuksienne suorittamisessa. Ja uskotteko, että Euroopan unioni käyttää Filippinien kanssa tehtävässä yhteistyössä oikeita välineitä? Vai olisiko teillä joitakin uusia ehdotuksia siihen, miten yhteistyötä tulisi muuttaa, niin että te saisitte ihan kouriin tuntuvaa apua. Sitten vielä toinen asia. Minusta tämä tilanne on mennyt huonompaan suuntaan jo pidemmän aikaa. Onko realistista toivoa, että tilanne muuttuisi edes vähän parempaan suuntaan vaalien jälkeen? Kiitos. Thank you very much, Mr. Kukan. I'm... Kiitos, herra Kukan. Kyllä, varmasti mekin haluamme vastauksia näihin teidän esittämiinne kysymyksiin Rouva de Limalta ja annetaan hänelle mahdollisuus vastata ja kommentoida Suurlähettiläs, nyt haluaisin kääntyä tässä teidän puoleenne. Te olette erityis tai YK on erityisraportoija on tutkinut näitä laittomia tappamisia ja kaikki ne ovat täälläkin ottaneet esiin. Philip Alston, erityisraportoija, on ottanut tämän asian esiin ja tiedättekö, miten Filippiinien hallitus on reagoinut tähän asiaan. Keskustelimme asiasta aiemmin tänään ja saimme tietää, sain tietää, että näitä tappoja on ollut vähemmän kuin aiemmin. Haluatteko kommentoida keskustelua tässä suhteessa tai muuten? Tai jos olette täysin eri mieltä, niin, niin olette tervetullut kertomaan mielipiteenne. Karen, first also to, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin arvostan sitä, että meidät on kutsuttu puhumaan tänne Euroopan parlamenttiin. No sitten nämä laittomat tappamiset. Se tietysti pitää paikkansa, kuten Amstam sanoi, ihmisoikeusneuvostossa. Hänethän oli kutsuttu sinne Filippiinen hallituksen toimesta ja hän tarkasteli tätä kysymystä ja teki erinäisiä suosituksia. Ja ne eivät ainoastaan tulleet hyväksytyiksi, lähes kokonaisuudessaan hallituksessa, vaan niitä ollaan jo panemassa täytäntöön. Mutta haluaisin nyt todeta, että Filippiinin hallitus suhtautui hyvin vakavasti näihin kysymyksiin. Ja voidaan sanoa, että vuoden tai kahden sisällä näistä professorin suosituksista Filippiineillä – perustettiin erilaisia mekanismeja, en nyt lähde niitä luettelemaan, mutta kuitenkin tulos näistä toimista, kun professori Alston raportoi viime vuonna, hän puhui näistä toimista, joihin on ryhdytty, ja hän totesi, että näiden laittomien tapaamisten määrä oli laskenut rajusti Filippiineillä. Vuosikatsauksessa ihmisoikeusneuvostossa vuonna 2008 Tämäkin todettiin yksimielisesti ihmisoikeusneuvostossa. Eihän nopeasti näistä tilastoista. Monet näistä toimista, joita on pantu täytäntöön erityisesti viime vuosien aikana, laittomien surmaamisten määrä on laskenut 85 prosenttia vuodesta 2006 ja vuonna 2008 vain kuusi tapausta, ja sanon nyt vain, kun vertaan tähän paljon suurempaan lukemaan vuodelta 2006, mutta 2008 oli vain kuusi tapausta. Ja niitä oli vuonna 2006 41. Ja nyt on ollut monia tuomioita, viimeinen toukokuussa 2008. Eli tähän kysymykseen ollaan puuttumassa hyvin vakavasti. Kiitoksia. Well, we've heard some... Nyt olemme saaneet numerotietoa esimerkiksi toimittajien murhista. Ehkä voimme palata näihin numeroihin myöhemmin. Kiitoksia suurlähettiläs. Rouva de Lima, haluaisitteko te nyt kommentoida keskustelua ja kertoa omat huomionne? Teidän työhönne kyllä uskotaan, aivan kuten tuossa Human Rights Watchiltakin kuulimme puhelimen välityksellä. Ja herra Kuukanin tavoin koko EU tukee teidän tekemäänne työtä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitoksia näistä kommenteista. Meitä rohkaisee kovasti se, että ihmiset todella tietävät, mitä meidän maassamme tapahtuu. Herra Kikan otti esiin kolme asiaa. Esimerkiksi sen, olemmeko tyytyväisiä siihen apuun, jota me saamme – oman mandaattimme toteuttamisessa. Voin sanoa, että meillä on todella elinvoimainen kansalaisyhteiskunta maassamme ja se on todella suuri apu instituutioille. Sen kanssa voidaan tehdä yhteistyötä monissakin suhteissa ja ihmisoikeuskomissio on pystynyt tekemään omaa työtään suurelti juuri kansalaisyhteiskunnan avustuksella meitä vaivaa työvoima- ja resurssipula. Ja siksi ajattelisin, että tämän tuen avulla, vaikkakin jotkut kansalaisyhteiskunnan järjestöt meitä kritisoivat ja miten tehokkaasti työtämme teemme, niin siitä huolimatta heidän tukensa auttaa meitä tarjoamiemme palveluiden kehittämisessä. Olemme tyytyväisiä nykyisiin EU-hankkeisiin. Tämä Just-ohjelma on sellainen, että me hyödymme siitä itse suoraan, siellä, sillä siinä parannetaan ihmisten toimintakykyä ja taitoja. Ja siinä puututaan myös katoamisiin ja laittomiin tappamisiin. Meidän toiminta kykyjämme täytyy kehittää, erityisesti niin, että pystymme paremmin tutkimaan näitä tapauksia. Meillä on todella kunnianhimoisesti tähän asiaan suhtautuvia ihmisiä, mutta heidän toimintakykyään täytyy vielä parantaa, erityisesti juuri tapausten tutkinnan suhteen. saamme esimerkiksi paljon todistajan lausuntoja ja haastattelemme todistajia. Ja se tehdään hyvinkin keskitetysti, mutta sitten toisaalta tämmöinen fyysinen todistusaineisto usein unohdetaan ja siihen tarvitsemme apua. Toinen tärkeä hanke, jossa komissio on meitä auttanut, on se, miten me pyrimme ASEANin kautta kehittämään paikallisia mekanismeja. Filippiinit on yksi neljästä maasta ASEANissa, joilla on, joka kuuluu tähän ihmisoikeusryhmään. Siihen kuuluvat myös Malesia ja Taimaa. Tämä on hyvin tällainen vapaa muotoinen yhteistyöryhmä ja me olemme aloittaneet teemahankkeita Tämä aloite on ollut todella hyvä, sillä olemme jo pystyneet tuottamaan tutkimuksia esimerkiksi siirtolaistyöntekijöiden asemasta. Ja Euroopan komissio on auttanut meitä tässä työssä. Haluaisimme silti vielä lisää hankkeita, että voisimme parantaa entisestään syyttäjien toimintaa ja sitä, että saisimme esimerkiksi laittomista tapoista tekijöitä syytteeseen. No onko meillä toivoa? Sanoisin, että meidän pitää totta kai toivoa parempaa uutta hallintoa ja hallitusta, joka olisi paremmin tietoinen ihmisoikeusasioista ja noudattaisi myös sopimuksia paremmin. Maamme on täynnä vastakohtaisuuksia. Meillä on paljon, aloit- paljon aloitteita ihmisoikeusasioiden alalla, Käytämme paljon kansainvälisiä välineitä tässä työssä. Meillä on paljon erilaisia instituutioita, mutta tämä suojeluaspekti on sellainen, jossa tarvitsemme paljon apua, jotta pääsemme eroon tästä rankaisemattomuuden kulttuurista. Kiitos. Olin mielissäni, kun kuulin teiltä, että nyt jos ymmärsin oikein, niin olette pyrkineet parantamaan oman järjestönne toimivaltaa ja laajentamaan sitä toimivaltaa, jotta pääsisitte mukaan myös tähän syyteprosessiin? Kyllä, rouva puheenjohtaja, tämä on totta. Olemme toimineet jo 22 vuotta, mutta meillä ei vieläkään ole tällaista peruskirjaa. Ja peruskirja totta kai määrittelisi tarkemmin meidän mandaattimme ja antaisi meille mahdollisuuden osallistua näihin oikeusprosesseihin. Edellinen, edellinen lakialoitteemme tässä asiassa tyssäsi senaattiin ja toivottavasti se kuitenkin hyväksytään niin pian kuin mahdollista. Kiitos. Tämä oli mieluisaa kuultavaa Euroopan unionin Justice-hankkeelle. Haluaisiko Rouva Gonzales osallistua keskusteluun? Kerron teille, että kaikki se, mitä kerroitte omasta työstänne ihmisoikeusasioissa, on meille sydämen asia. Ja toivomme voivamme kuulla, miten Euroopan unioni voi vielä paremmin tukea ihmisoikeusasioiden puolesta puhujia. Ja haluamme pyrkiä varmistamaan, että valtuuskuntamme kolmansissa maissa, kuten Filippiineillä, ottavat vakavasti lainsäädännölliset velvoitteensa. Olkaa hyvä. For that very, uh... Kiitoksia näistä hyvistä uutisista, mutta haluaisin vielä toistaa vetomuksemme Euroopan parlamenttiin. Eli me tarvitsemme konkreettisia tuloksia sen suhteen, mitä te odotatte EP Justilta esimerkiksi yhteistyöltä kehitysyhteistyöltä ja sopimuksilta. Tehän olette jo tarkkailleet näitä kysymyksiä ja tässä on selkeitä eroja sitoumusten välillä, joita Filippiinien hallitus tekee jäsenvälillä välillä, mikä on todellinen tilanne. Eli paras tapa varmistaa, että se, mihin hallitus sitoutuu, ja mitä Euroopan unioni vaatii ja että se toteutuu. Meidän täytyy miettiä konkreettisia toimenpiteitä heti alusta pitäen, kun neuvottelemme näistä eri sopimuksista. Siinä se. I will give the floor. Kiitoksia nyt vuoro suurlähettiläälle. Herra Manolo, olkaa hyvä. Kiitos tuohon EPEU Just-hankkeeseen. Haluan vielä vahvistaa, että Filippiinien hallitus on täysin sitoutunut tähän sopimukseen. Se sopimus oli varsin hyvin laadittu. Sitä laadittiin huolellisesti kuukausien ajan ja tämä todistaa sen, että molemmat osapuolet ovat valmiita yhteistyöhön ja auttamaan toisiaan, erityisesti EU-EP Just-hankkeen kautta. Herra Timans nosti tässä esiin jo nämä PCA-neuvottelut ja siihen sisältyy, tähän sopimukseen sisältyy useita ihmisoikeusartikloja ja me toivomme joustavuutta ja yhteistyötä, enkä näe miksi emme sopimukseen voisi päästä. Thank you, Kiitos suurlähettiläs ja nyt aion juuri antaa puheenvuoron herra Timans, Timansille Onko komissio sitä mieltä, että on olemassa vahvempaa pohjaa ihmisoikeusyhteistyölle Filippiinien kanssa? Onko sopimus tällainen väline? Olkaa hyvä. Madam Chair, I have not much... Niin puheenjohtaja, minulla ei ollut paljon lisättävää. Mehän olemme vielä kesken neuvotteluita, mutta kun otamme huomioon aikaisemmat kokemukset Filippiinien viranomaisten kanssa – ja filippiläisten instituutioiden kanssa, kuten tämän kansallisen ihmisoikeusinstituution kanssa, jonka puheenjohtaja Rova de Lima on ja jolla on niin erinomainen maine. Uskon, että kun olemme päässeet näiden neuvotteluiden loppuun kumppanuussopimuksesta, varmaankin meillä on sitten vahvistettua yhteistyötä Euroopan ja Filippiinien välillä useissa ihmisoikeuskysymyksissä, jotka ovat kummallekin osapuolelle tärkeitä. Ja kuten aikaisemmin totesin, me olemme jo nyt rahoituksen osalta hyvin pitkälti sitoutuneita rahoitusvälineidemme kautta ja olemme valmiita jatkamaan tätä myöskin tulevaisuudessa, kun havaitsemme hyviä hankkeita, jotka ansaitsevat meidän tukemme. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt olemme päässeet sitten Filippiinien kuulemisen loppuun. Ja haluaisin esittää sydämelliset kiitokset Rouvade Liimalle ja totta kai myös muille puhujille. Tiedän, että Rouvade Lima lensi tänne noin vuorokauden ajan ja olemme kiitollisia tästä suuresta uhrauksesta. Toivomme työllenne pelkkää hyvää ja seuraamme sitä tarkasti ja pidetään yhteyttä. Ymmärsin, että Rova Lohpiler halusi kertoa pari asiaa. One thing is, uh... Niin ensinnäkin Leila Sana, on <clears throat> voittaja, muistaakseni vuodelta 1995. Ja käsittääkseni hän on nyt kolmen vuoden vankeusrangaistusta kärsimässä. Tästä tuomiosta on valitettu, mutta hän on entinen Saharopalkinnon saaja ja häntä syytetään siitä, että hän oli saanut jotain Turkin vastaista. Joten oletan, en nyt tiedä näitä yksityiskohtia, eli kyseessä on poliittinen tuomio siitä, mitä hän on tehnyt. Ehkä te puheenjohtajana voisitte myöskin lähettää kirjeen, jossa pyydetään vähän selkeytyksiä tästä asiasta. Ja sitten toiseksi asia, joka tuli esille Strasbourgissa viime viikolla. Kolumbian tiedotusvälineiden mukaan Kolumbian salainen palvelu tai tiedotusvälineessä oli tietoa siitä, että salainen palvelu laati erityistrategian, mitä tulee ihmisoikeusjärjestön syyttämiseen. Yksittäisten henkilöitä syytetään siitä, että ne ovat lähellä terroristijärjestöjä – tai Farkia lähellä, joka on siis kolumbialainen sissiryhmittymä. Ja myöskin ihmisoikeusasioiden valiokunta mainitsiin näisten instituutioiden joukossa. Ja kun ajatellaan tämän maan väkivaltaista historiaa, miten kohdella ihmisiä, jotka ovat eri mieltä asioista, ja nyt sitten, että syytetään ulkopuolisia elimiä, tämä on aika huolestuttavaa. Ja ehkä te voisitte vähän tutkia ja pyytää, että saataisiin Kolumbiasta tähän asiaan vähän selkeytyksiä. Kiitoksia näistä kahdesta ilmoitusasiasta, Rova Lohbiler. Minä olen myös saanut kirjeen Leila sanalta äskettäin ja katsomme nyt, kuinka voimme tähän asiaan tarttua. Toinen mainitsemanne asia, miten se nyt sanoisi, on häiritsevä on huolestuttavaa tietää, että Kolumbian salainen palvelu haluaa ikään kuin neutraloida tämän alivaliokunnan, ja senhän voi tehdä hyvin monella tavalla. Toivottavasti tässä puhutaan nyt diplomaattisessa mielessä, sillä mekin pyrimme ajamaan myös Kolumbian ihmisoikeusasiaa. Meillä on yhteinen tapaaminen huomenna, ja toivottavasti saamme tästä yllättävästä liikkeestä lisätietoa huomiseksi. Ja se on kyllä reaktion arvoinen meidän puoleltamme. Meidän, meitä ei pidä hiljentää niin helpolla. Sitten esityslistan kohtaan viisi, joka on ihmisoikeuksien alivaliokunnan valtuuskunnan selonteko vierailusta YK on ihmisoikeusneuvostoon Geneveen 14-16 maaliskuuta tämän valtuuskunnan johtaja, tämän alivaliokunnan varapuheenjohtaja Rova Andrikiene, on tärkeästä syystä poissa tästä kokouksesta tänään. Eli minä esittelen tämän raportin hänen sijastaan. Herra Kukanhan oli täällä, hän oli tuon valtuuskunnan jäsen ja jos hän palaa saliin, niin hän voi kommentoida asiaa. Minä osallistuin myös tähän valtuuskuntaan ikään kuin kiintiön ulkopuolisena jäsenenä. Tämä oli todella hyvä tilaisuus oppia tästä asiasta lisää, sillä olin sellaisten kollegojen seurassa, jotka ovat tehneet ihmisoikeusneuvoston kanssa työtä pidemmän aikaa. Rouva Andrekienen lisäksi herra Hauit oli myös valtuuskunnan jäsenenä Me muun muassa seurasimme Genevessä Lissabonin sopimukseen liittyvää kehitystä ja pitää tässä sanoa, että omien vaatimattomien huomioideni pohjalta Geneve on vaikein paikka Lissabonin sopimuksen toimeenpanoon, sillä Euroopan, Euroopan unioni toimii niin monien kansainvälisten järjestöjen jopa 47 järjestön kanssa, että olisi mielenkiintoista nähdä, ja oli mielenkiintoista nähdä, miten tuo työ itse asiassa tehdään, jotta saadaan aikaan kompakti ja toimiva Euroopan unioni, jota Lissabonin sopimus edellyttää. Tuo työ on kesken. Lähettiläät olivat kiinnostuneita meidän vierailustamme keskustelimme monista tärkeistä asioista. Vielä muutama sana näistä aiheista. Viime aikojen kiihkein keskustelun aihe ihmisoikeusneuvostossa on ollut tämä uskontojen asema ja uskontojen pilkkaaminen sillä ihmisoikeusneuvoston katsotaan rajoittavan sanan vapautta, kun se tuomitsee tällaiset uskontoon kohdistuvat hyökkäykset. Yhdysvaltain valtuuskunta ja kansalaisjärjestöt osallistuvat monissa asioissa myös ihmisoikeusneuvoston työhön ja ne ovat kommentoineet tätä asiaa myös hyvin voimakkaasti. Yhdysvallat antoi myös kommenttinsa tähän asiaan. Se oli sitä mieltä, että pitäisi rakentaa siltoja, joilla pystyttäisiin torjumaan sitten kaikenlaista rotuun ja uskontoon liittyvää syrjintää ja erityisesti juuri muslimimaiden kohdalla. Olimme myös hyvin kiinnostuneita uudesta raportista, joka koskee maailmalla sijaitsevia salaisia pidätyskeskuksia. Herrat Novak ja Salain ovat tämän raportin laatineet. Raportin tuottaminen lykkääntyi ihmisoikeusneuvoston kesäkuun istuntoon. Ja sanoisin, että tämän lykkäyksen etuna on nyt se, että raportti on sillä tavoin entistäkin entistäkin ikään kuin tehokkaampi, sillä monet maat ovat kyseenalaistaneet raportin tietojen oikeellisuuden ja ovat pyrkineet jopa poistamaan tämän raportin YK internet-sivustolta sillä perusteella, että se on liian ristiriitainen ja lisää erilaista, erilaista konfliktia eri tahojen välillä. Kansainvälinen Kidutuksen vastainen päivä on kesäkuussa ja voin kertoa teille, että herra Novak tulee silloin tämän alivaliokunnan vieraaksi. Eräs tärkeimmistä keskusteluista käytiin Goldstonein raportin tiimoilta. Siitähän on paljon Euroopan parlamentissa keskusteltu ja me korostimme voimakkaasti sitä, että kansainvälisiin standardeihin pitäytyminen, aivan kuten tuomari Goldstone sanoo, on ainoa tie ulos tästä polarisoituneesta tilanteesta. Ja tuon hankkeen asiantuntijat vahvistivat sen, että Goldstonein raportin oikea täytäntöönpano voisi vaikuttaa koko Lähi-Itää koskevaan keskusteluun, nostaa sen aivan uudelle tasolle. Ja siksi olen mielissäni nähdessäni, että ihmisoikeudet voivat olla myös rauhanrakentamisessa tärkeä väline. Seuraava aihe, josta keskustelimme, on sellainen, jota käsittelemme seuraavassa esityslistan kohdassa, kun puhumme Iranista, eli siitä, että Iran on ehdolla YK ihmisoikeusneuvostoon se oli aihe, josta kiisteltiin varsin voimakkaasti ja kuulimme asiasta monia eri mielipiteitä. Sanoisin kuitenkin, että olimme suhteellisen paljon samaa mieltä siitä, että Iranin jäsenyys ihmisoikeusneuvostossa haittaisi neuvoston mainetta ja sen työtä. Tänään olemme saaneet uutisen, ja Rova Lohbiller varmaan kommentoi tätä lähemmin, koskien sitä, että Iran vetää pois tämän ehdokkuutensa ihmisoikeusneuvostossa, mutta siitä lisää myöhemmin. Ja lopuksi tärkeä asia, johon alivaliokunnan täytyy paneutua, on ihmisoikeusneuvoston työn arviointi. Kuulimme, että on olemassa hallituksia ja valtuuskuntia, jotka rajoittavat ihmisoikeuskomissaariensa toimivaltaa. Ja Euroopan parlamentin näkemys tästä asiasta on tietysti aivan päinvastainen. Me totta kai haluamme korostaa ja vahvistaa tämän neuvoston itsenäisyyttä Näin saadaan tuettua myös näitä niin sanottuja erityistoimenpiteitä ja prosesseja, jotka ovat olleet todella tärkeitä kaikissa jäsenmaissa. Näyttää siltä, että arvioinnin tulos esitellään huhtikuussa 2011 YK täysistunnolle. Tätä ei ole kuitenkaan vielä lyöty lukkoon, tätä aikataulua, joten meillä on vielä paljon aikaa keskustella tästä arvioinnista. Yhteenvetona sanoisin, että minä ja me kaikki ymmärsimme, että meidän pitää pyrkiä tekemään ihmisoikeusneuvoston työstä entistä näkyvämpää. Tämä alivaliokunta on hyvä väline siihen. Meidän pitäisi käyttää tuota yleistä määräaikaisarviointia. Hyvin paljon enemmän sitä pitäisi käyttää tällaisena referenssiasiakirjana, kun puhutaan eri maiden ihmisoikeustilanteesta. Se on hyvä keino aloittaa esimerkiksi vuoropuhelu suurlähettilään kanssa. Siihen voidaan viitata, voidaan kysyä, miten, miten aiotte toteuttaa nämä määräaikaisarvioinnissa mainitut asiat. Itse olen keskustellut tästä asiasta esimerkiksi Algerian edustajan kanssa – Olemme tehneet myös hyvää yhteistyötä Brysselin ihmisoikeusneuvoston edustajan kanssa. Ja olemme keskustelleet asioista esimerkiksi tänään. Tässäpä tämä raportti, ellei herra kukaan halua nyt lisätä jotakin tästä vierailusta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole paljon lisättävää, koska te teitte hyvän yhteenvedon. Oli mielenkiintoista käydä Genevessä. Vierailu oli valmisteltu hyvin. Siellä oli paljon kokouksia asianomaisten ryhmien, valiokuntien kanssa. Siellä käytiin syvällistä keskustelua ja siellä kävi ilmi, että se mitä te sanoitte puheenjohtaja, eli meidän täytyy jatkaa tätä työtä vahvemmin myöskin tässä alivaliokunnassa. Eli se oli merkittävä panos tämän alivaliokunnan työhön. Mutta mainitsin yhden asian, joka nyt ei suoranaisesti liity tähän keskusteluun, se liittyy enemmänkin Euroopan ulkosuhdehallintoon. Me saimme huomata, kuinka tärkeää on järjestää toiminta kunnolla, koska saimme kuulla, että pysyvät edustajat tai suurlähettiläät EU-maista tarvitsevat paljon enemmän koordinointia ja yhteistä lähestymistapaa monen kysymyksiin, jotta toiminta olisi tehokkaampaa ja intensiivisempää. Ja mielestäni tämäkin on asia, joka kävi paikan päällä esille. Eli tulevaisuudessa ulkosuhdehallinnon ihmisoikeusasioissa – pitää todellakin parantaa toimintansa tehokkuutta Genevessä. Kiitos, herra Kukan. Nyt haluaisin antaa vuoron herra Fernando Reiralle Espanjan puolesta ja toivottavasti voitte rajata puheen viiteen tai seitsemän minuuttiin. Ja voitte kenties, jos teillä on kirjallinen esitys, voitte ehkä tehdä yhteenvedon siitä nopeasti. Kiitos. Kiitos, ota huomioon että enkä edes puhu viittäkään minuuttia. Pyrin puhumaan mahdollisimman nopea, nopeasti. Viestejä on paljon. Ja <clears throat> ihmisoikeusneuvoston kokous oli myönteinen sävyltään, niin kuin saimme kuulla. Keskeisimmät kysymykset EUn kannalta tässä kolmesta kokouksessa käytiin jo läpi. Tänään Minulla on tarkoituksena esitellä äh, kokouksen tulokset. Niin kuin tiedätte, 26.3. perjantaina 13. Äh, neuvoston kokous äh, päättyi. Ne käynnistettiin jo ensimmäinen kolmatta. Osallistuimme <clears throat> sinne puheenjohtajamaan edustajana ja myöskin samalla Euroopan unionin edustajana. Tuossa Neuvoston kokouksessa äänestettiin 27 äh, päätöslauselmasta äh, osa äh, konsensusratkaisun päätyen ja osasta äänestettiin. Lähi-Itä on kohta seitsemän ja se oli se osa kokonaisuutta, jonka osalta oltiin eri mielellä, mieltä eri, eniten. Kuitenkin saimme siitäkin ratkaisun aikaiseksi. On kuitenkin syytä todeta, että jotkut Euroopan unionille tärkeistä aiheista saatiin tilanteeseen, jossa asia edistyi suhteessa aikaisempaan tilanteeseen. Ja esimerkiksi alueellisten edustajien kanssa päästiin parempaan lopputulokseen kuin aikaisemmin. Mitä tulee maiden mandattikysymykseen, Euroopan unioni pystyi Korean ja Myanmarin Marina Burman kanssa uusimaan mandaatin, <clears throat> joten tilanne on parempi kuin aikaisemmin. Korean kansantasavallan osalta saatiin aikaiseksi lähestulkoon samantyyppinen paperi kuin viime vuonna. Ja se enemmistö, jolla tämä päätöslaselma saatiin läpi, oli parempi kuin aikaisemmin. Burma, Myanmar päätöslauselman osalta erikoisraportoijan mandaattia jatkettiin vuodella. Kuitenkin ihmisoikeusrikkomukset tuoti esiin ja uusi vaalilakikysymys oli myöskin mukana keskusteluissa. Me Peräänkuulutimme hallitukselta vapaita vaaleja, oikeudenmukaisia vaaleja ja oman tunnon syistä vankeina olevien henkilöiden vapauttamista. Maa tilanteen osalta käsiteltiin esimerkiksi Irania, Kongoa sekä Gineaa. Näiden kahden viimeisen osalta päästi eteenpäin ja mitä Iranin tulee, Euroopan unionin yhteisessä julkilausumassa kohdassa neljä käsiteltiin Iranin kysymystä ja, ja mahdollisuutta käsitellä asiaa lisää. Puhuttiin myöskin mahdollisesta tekstistä, mutta kuitenkin Euroopan unioni toi esiin epäilynsä kyseisestä päätösosalmasta. Sama koski myöskin Yhdysvaltoja. Tämä liittyy siihen, että Iran on esittänyt ehdokkuutensa ihmisoikeusneuvoston jäseneksi. Siksi päätettiin, että keskitettäisiin siihen, että Iranin ehdokkuutta ei tuettaisi ja että kesäkuussa mahdollisesti 14. neuvoston kokouksessa asia otettaisiin uudestaan käsin, esille. Mutta niin kuin äsken saimme kuulla, Iran on vetänyt pois ehdokkuutensa. Mitä Kongon tilanteeseen tulee jo heti aluksi, ne kävi ilmi, että Kongoa ei eh, tuettaisi, ja tämä koskee koko Afrikan ryhmittymää. Asiasta saatiin aikaiseksi konsensusratkaisu, eh, joskin Euroopan unioni toi ilmi myöskin eh, sen, että se oli tyytymätön siihen, että mandaatti ei voitu uudistaa. Näyttäisi siltä, että että mm, alueellisen tason tuen saaminen Kongolle on entistä vaikeampaa. Guinea liittyen Euroopan unioni pyrkii toimimaan hallituksen kanssa yhteistyössä ja samalla toi esiin sen, että <clears throat> Afrikan ryhmää ei pitäisi yksikantaisesti vastustaa. 28. syyskuuta asia käsiteltiin ensimmäinen, ensimmäisen kerran ja YK on äh, pääsihteeri on ottanut asian asian esiin. Siinä yhteydessä käsiteltiin esimerkiksi rankaisemattomuuskysymystä päätettiin, että asian palataan seuraavassa äh, ihmisoikeusneuvoston kokouksessa. Äh, vielä viisi päätöslauselmaa äh, hyväksyttiin. Yksi niistä koski Syyriaa, toinen Israelin, Israelin siirtokuntia ja vielä seurantaraportin jatkoa myöskin käsiteltiin. Golania ja Syyria osalta äänestettiin tyhjää ja siirtokunta, siirtokuntaa vastustettiin. Euroopan unioni valitettavasti jakaantui osassa äänestyksiä joskin yhteinen äänestysselitys annettiin päätöslauselmien äänestyksen päätteeksi. Siinä valiteltiin sitä, että päätöslauselmaesityksen sisältö oli ristiriitainen ja epätasapainoinen. Goldstonein äh, raportin seurantaa pidettiin äärimmäisen tärkeänä ja sen osalta Euroopan unioni haluaa esittää vaihtoehtoisia äh, ratkaisuja, äh, joiden taakse toivotaan saatavaksi myöskin Palestiinan tuki. Tarkoituksena on äh, siis saada aikaiseksi entistä tiukempi päätöslauselma kuin mitä helmikuussa valmisteltiin, mutta palestinalaiset vastustivat tätä tätä teema vätöslauselmin tulee Euroopan unioni toimii varsin aktiivisesti esimerkiksi alueellisten osallistujien suhteen ja tuki sitä, että itsemääräämisoikeuskysymyksiä tuetaan jatkossakin. Euroopan unioni oli vahvasti läsnä ja, ja pyrki tukemaan nimenomaan näiden erityiskohtien toteuttamista. Kaksi teema päätöslauselmaa hyväksyttiin. Grulak-ryhmä oli niistä toinen ja toinen taas liittyi lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan ja seksuaaliseen väkivaltaan. Myöskin kirjoitukseen liittyvä päätöslauselma hyväksyttiin ja vähemmistöihin sota-aikana suojeltaviin lehtimiehiin, elintarviketurvallisuuteen ja vammaisten oikeuksiin. Muun muassa näitä asioita käsiteltiin päätöslausuman ja päätettiin, että seuraavassa – yleiskoko- seuraavassa neuvoston kokouksessa nämä otetaan uudelleen esiin ja YK on yleissopimuksen <clears throat> sisältö pyritään soveltamaan tähän. Euroopan unionin toiminta ad hoc komiteassa, joka käsittelee Rasismikysymyksiä tulee olemaan tärkeää. Tässä yhteydessä myöskin sovittiin keskeisistä standardeista, joiden puitteissa tullaan toimimaan. Myöskin islamilaisen järjestön edustajat toivat oman kantansa esiin, joskin tällä kertaa tukea saatiin vähemmän kuin aikaisemmin. Nimittäin 20 äänestä 17 oli vasta ja 8, 20 ääntä annettiin puolesta, 17 vasta ja 8 tyhjää. Viimeisen kokouksen aikana päästiin siis eteenpäin nimenomaan ihmisoikeuskysymysten saralla. Tehtiin myöskin paljon ponnistuksia. Euroopan unioni jakaantui kahdessa päätöslauselman yhteydessä, mutta suurimmassa osassa haasteita ja tavoitteita kuitenkin päästiin eteenpäin ja tilanne oli parempi kuin aikaisempina vuosina. Siksi olemme sitä mieltä, että Euroopan unioni on toiminut tyydyttävästi ihmisoikeusneuvoston piirissä. Uh, thank you very much. I just like... Kiitos. Haluaisin sanoa kaksi asiaa. Korkea edustaja ei pitänyt tilaisuutta tarpeeksi arvokkaana, jotta olisi siihen osallistunut. Toinen huomio koskee sitten sitä, että haluaisin kiittää teitä tästä yksityiskohtaisesta analyysistä ja siitä, miten Euroopan unioni on suoriutunut minusta meille olisi hyödyllistä tietää, mikä maa äänesti mitenkin ja miten ne jakaumat äänestyksissä menivät. Se ei ole mitään salaista tietoa, se on aivan julkista tietoa, eikä siinä tarvitse liikoja nyt sitten arkailla. Haluatteko kommentoida tätä korkean edustajan poissaoloa tai sitten tätä maiden jakautumista näissä pääkohdissa? Mitä tulee korkean edustajan kysymykseen, niin voin ainoastaan todeta, että olemme tiivissä yhteistyössä heidän kanssaan ja haluan myöskin muistuttaa teitä siitä, että Espanja on myöskin kom ryhmän eli ihmisoikeusryhmän äh, puheenjohtaja. Tähän liittyen ei ole mitään lisää, äh, lisättävää sen äh, kummemmin. Me toimist, to, toimimme luonnollisesti aikaisemmin sovittujen sääntöjen mukaisesti. Sekä jäsenmaat että, että muut edustajat, vaikkapa Rova Aston, olivat mukana hengessä ja, ja niin kuin sanottu, toimimme uusien Lissabonin sääntöjen mukaisesti tällä hetkellä. Mitä tulee taas eri maiden kantoihin, niin kuin sanoitte, tieto julkista, ja eri kannat olivat eh, siinä päätöslauselmien äänestyksien yhteyksissä, nimenomaan polemisten päätöslauselmien yhteydessä. Pyrin äsken selvittämään teille Euroopan unionin kantaa, enkä yksittäisten jäsenmaiden eh, kantaa. Meidän tehtävämme eh, puheenjohtajamaana on esitellä Euroopan unionin yhteinen kanta. Olette kyllä oikea diplomaatti. No niin, nyt haluaisin pyytää David Nicholsia puhumaan kansalaisjärjestöjen puolesta. Hän tulee Amnesty Internationalista. David, ole hyvä. Thank you very much, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi toistaisin sen, mitä sanoitte korkeasta edustajasta ja siitä, että hän ei ollut paikalla ihmisoikeusneuvostossa. niin hän ei siis ollut paikalla tässä avajaistilaisuudessa. Ja se tietysti herätti hiukan hämmennystä. Ja sehän johti siihen, että EU ei tehnyt tässä aloitustilanteessa mitään varsinaista lausuntoa. Ja se nyt on ensimmäinen kerta, kun näin on tapahtunut, ja emme halua, että tällainen enää toistuu tulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan olen samaa mieltä puheenjohtajavaltion edustajan kanssa tässä kokouksessa tapahtui myönteisiä asioita ja monin tavoin tämä oli paljon rakentavampi kuin aikaisemmat kokoontumiset. Tähän liittyy se, että mandaattia on laajennettu esimerkiksi Myönmarin osalta ja sitten Ginean päätöslauselma, joka tuli Afrikan ryhmältä, ja päätöslausuma Goldsteinin raportista ja sen seurannasta ja päätöslausuma liittyen ihmisoikeuspuolustajiin. Ja palaan näihin ihan kohta. Ihmisoikeusneuvosto ei kuitenkaan vielä ole täydessä vauhdissa ja poliittinen ilmapiiri ei ole ihan terve. Monissa keskusteluissa tehtiin hävittömiä lausuntoja valtuuskunnista, jotka heikensivät ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta. Esimerkiksi Pakistan puhui, kun keskusteltiin uskontokysymyksistä, ja myöskin hyökättiin tiettyjä menettelyitä vastaan, mukaan lukien Brasilia, mitä tuli erityisraportojaan elintarvikeoikeuden osalta. No sitten muutama asia, joista puheenjohtajavaltion edustaja puhui, nämä pari päätöslauselmaa. Ensinnäkin Goldsteinin päätöslauselma. EU oli eri kannoilla jälleen kerran, ja se on erittäin kielteinen kehityssuunta, kun ajatellaan, että EU pääsi yleiskokouksessa yhteisen kantaan tänä vuonna. Kaikki EU-valtiot äänestivät Israelin uudisasukkaiden ja itsemääräämisoikeuden puolesta, mutta Golsanin raportin puolesta äänesti ainoastaan Slovenia. Belgia, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta äänestivät tyhjää. Unkari, Italia, Hollanti ja Slovakia äänestivät vastaan. Itse päätöslauselma on myönteinen Siinä on perustettu kansainvälinen asiantuntijaryhmä, josta sovittiin syyskuussa. Ja ikävä kyllä, tämä nyt on korkean edustajalaisuudessa eikä pääsihteerin, mutta toivomme, että kun EU ei riittävästi antanut tukea tälle, mutta toivottavasti EU tukee tätä työryhmää kaikesta huolimatta. Emme usko, että EUlla olisi samanlainen yhtenäinen kanta ihmisoikeusneuvostossa kuin yleiskokouksessa, koska itse asiassa EUn olisi pitänyt olla vähän edistyksellisempi ihmisoikeusneuvostossa kuin yleiskokouksessa. Yksi asia liittyy siihen, että Goldstein-raporttia käsiteltiin paremmin ihmisoikeusneuvostossa kuin yleiskokouksessa, ja siksi ei pidä paikkaansa, että voi olla sama kanta yleiskokouksessa ja ihmisoikeusneuvostossa, vaan meidän on pyrittävä toimintaan Sitten toinen päätöslausama, josta nyt ei ole puhuttu paljon, mutta päätöslausuma, joka liittyy ihmisoikeuksien puolustajien, se oli tärkeä päätöslausuma ja monet jäsenvaltiot ovat tehneet sen parissa hyvää työtä, mutta Englanti, Unkari ja Alankomaat esimerkiksi, lähinnä Irlanti. Ja aikaisemmin ennen päätösasmaa yritettiin heikentää YK julkilausumaa ihmisoikeuspuolustajista, joten päätöslauselma, joka hyväksyttiin yksimielisesti viime kädessä, oli hyvä ja siinä oli monia kohtia, joita pitää seurata tulevaisuudessa liittyen ihmisoikeuspuolustajien puolustamiseen. Mutta itse keskustelu ihmisoikeusneuvostossa heijasteli suurempia ongelmia, joita kansalaisjärjestöillä on ihmisoikeusneuvostossa, ja näin tulee olemaan myöhemminkin EUn jäsenvaltion ja parlamentin tulee tietää näistä asioista. Keskustelussa hyökättiin kansalaisjärjestöjä vastaan Angola ja Etelä-Afrikka liittyen kansalaisjärjestöjen rahoituksiin, Marokko liittyen avoimuuteen ja Egypti liittyen ihmisoikeuspuolustajien solvaamiseen. EU halusi kuitenkin varmistaa, että ihmis oikeus puolestaan eivät kuulu ne, jotka tekevät työtä homojen ja lesbojen parissa. Eli miten sitten käsitellään näitä asioita kahdenpuolisissa suhteissa? EUllahan on johonkin näihin maihin erittäin läheiset suhteet. No sitten tämä määräaikaisarviointi. Tähän mennessä EU on lähinnä kuunnellut, eli emme ole nähneet minkäänlaista johdonmukaista EUn kantaa tästä arvioinnista, Mutta kukaan siis sillä EU kuitenkin tekee asiasta yhteisen kannan. Viimeksi keskustelimme tästä asiasta marraskuusta, marraskuussa, joten en nyt palaa niihin samoihin kysymyksiin. Mutta korostaisin kuitenkin vielä kerran, että kun arviointi on tulossa, kaikki arvioinnin tulokset ne pitää ottaa huomioon ja kaikkien muutosten on johdettava siihen, että ihmisoikeuksien puolustajia voidaan suojella paremmin. Eli meidän ei pidä avata tätä instituutiopakettia, vaan pitää paremmin panna täytäntöön tämänhetkisiä sääntöjä. Muissa tapauksissa tilanne saattaa pahentua, erityisesti kun ajatellaan tämän työn riippumattomuutta ja mikä on näiden erityismenettelyiden rooli kansalaisjärjestöissä. No sitten vaaleista. Iranista puhutaan sitten seuraavassa kokouksessa ja hyvin paljon puhuttiin Iranista. Ja hyvin paljon Iranista on puhuttu ja puhtaasta pöydästä asianryhmässä. Ja on aika ironista, että viime kädessä ainoa ei puhdaspöytä tuli asianryhmältä ja kaikki muut ryhmät loivat puhtaan pyhän, kuten myöskin Itä-Euroopan ryhmä ja Länsi-Euroopan ryhmä. No Iran kuten tiedämme, on nyt sitten vetänyt pois ehdokkuuden, mutta millaista esimerkkiä EU haluaa näyttää muulle maailmalle, koska se itse edustaa puhtaita pöytiä, mutta muiden ryhmien kanssa se kuitenkaan ei puolla muitakaan ehdokkaita. No sitten, mitä tulee vaalimenettelyihin, meillä pitää olla avoimuutta sen suhteen, miten jäsenvaltiot äänestävät. Ei ole mitään takeita siitä, että kaikki jäsenvaltiot eivät äänestäisi Iranin puolesta. Tämä liittyy hyvin pitkälti kansallisiin kysymyksiin, kun ajatellaan äänestyksiä. Mutta siellä kuitenkin edustetaan kansalaisia, kun äänestetään YK on ihmisoikeusneuvostossa, ja siksi pitäisi olla vastuullisuutta myöskin parlamentilla, myöskin Euroopan parlamentilla sen suhteen, miten jäsenvaltiot äänestävät ihmisoikeusneuvostossa. No sitten lopuksi, miten EU tällä hetkellä toimii Genevessä. Kuten aluksi sanoin, hyvin paljon on nyt hämmennystä Genevessä. Ja se on ymmärrettävää, kun ajatellaan nyt tätä siirtymäkautta, jossa tällä hetkellä olemme. Mutta tämä kuitenkin vakavasti vaikuttaa suhteisiin kolmansiin maihin, ja siksi tämä asia pitää korjata nopeasti. EUn valtuuskunta on jo ottanut ylimääräisiä rooleja edustaa EUta interaktiivisissa keskusteluissa, mutta ekstra henkilöstöä tai asiantuntemusta ei ole ihmisoikeuskysymyksissä, puhumattakaan sitten neuvotteluasiantuntemuksesta, ja sitähän tarvitaan Genevessä. EU pitää myöskin tehdä paremmin yhteistyötä muiden valtuuskuntien kanssa. Jonkinlaista parantamista on tapahtunut, mutta EU on myöskin tiedettävä, milloin se pitää toimia johtajana – Hyvin vähän on ollut yhteisiä aloitteita, joihin EU olisi liittynyt viime aikoina. Kiitoksia. Much, David Kiitos David Nichols näistä huomioista ja olen varma, että voimme tehdä yhteistyötä sen suhteen, että pyrimme selvittämään, kuinka jäsenvaltiot toimivat neuvostossa. Ja ehkä sitten diplomaatit jopa ovat kanssamme samaa mieltä. Mutta pitää katsoa, mitä voimme tehdä olette oikeassa siinä, että nämä valtiot edustavat kansalaisiaan ja kansalaisilla on oikeus tietää, miten siellä äänestetään. Nyt kutsuisin herra Walter Kellinin mukaan keskusteluun. Hän on pääsihteeri Bankimonin erityislähettiläs liittyen ihmisiin, jotka ovat joutuneet jättämään kotiseutunsa – ja kutsuimme hänet osallistumaan tähän kokoukseen. Pyytäisin herra Kelinia puhumaan lyhyesti ihmisoikeusneuvostosta oman tietonsa oman tietonsa pohjalta ja erityisesti liittyen tuohon ihmisoikeusneuvoston arviointiin. Tervetuloa, tervetuloa herra Kelin, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja että sain mahdollisuuden tulla tänne. Alivalikunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensin sanoa muutaman sanan omasta mandaatistani hyvin lyhyesti ja sitten teen muutaman huomion tuosta ihmisoikeusneuvoston arviointityöstä, erityisesti liittyen noihin erityismenettelyihin. Omasta nimikkeestäni ja mandaatistani huolimatta raportoin omasta työstäni ihmisoikeusneuvostolle, kuten monet kollegani täysistunnossa. Mandaattini on kahtalainen. Käyn vuoropuhelua hallitusten ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa sen suhteen, että miten ihmisoikeuksien puolustamista saadaan parannettua erityisesti liittyen kotinsa jättäneisiin ihmisiin. Nämä kotinsa jättäneet ihmiset ovat yleensä enemmänkin tällainen humanitaarinen aihe kuin ihmisoikeusaihe, mutta pitää muistaa se, että meillä on 26 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet pois kotiseuduiltaan suora, suoranaisesti väkivaltaisuuksien tai aseellisten konfliktien vuoksi. Ja siksi näihin asioihin liittyy paljon myös ihmisoikeusrikkomuksia. Nämä ihmiset ovat kärsineet paljon, heitä vastaan on rikottu hyvin monella tavalla ihmisoikeusasioissa. No sitten sitten ihmisoikeusneuvoston työn arviointiin ja erityisesti näihin erityismenettelyihin. Mitkä ovat ne tärkeimmät asiat? Haluaisin nostaa esiin muutaman asian oman viiden ja puolen vuoden kokemukseni perusteella. Ensiksikin on tärkeää korostaa sitä, että kehitystä on tapahtunut ihmisoikeusneuvoston työssä. Kun kerroin työstäni aiemmin ihmisoikeuskomiteassa YKssa, se oli tällainen symbolinen ele. Puhuin viisi minuuttia ja se oli sillä selvä. Se ei ollut mikään vakava keskustelu. Nykyään saattaa olla, että puhun viisi tuntia maaliskuussa puhuimme parin kollegani kanssa viiden tunnin ajan joten minusta kehitystä on tapahtunut ja keskustelu on paljon vakavampaa kuin mitä se oli ennen. Neuvosto käyttää meitä myös toisinaan antamalla meille erityismandaatteja EUn ansiosta ja maiden omien mandaattien johdosta. Tuo ihmisoikeuskomitea lakkautettiin, olimme ehdottaneet, että annetaan maakohtaiset mandaatit. Se epäonnistui, mutta meidän mandaattimme uudistettiin ja siinä muutamia mandaatteja ikään kuin yhdistettiin, joten ne kyllä ovat vaikutusvallaltaan lähes maakohtaisten mandaattien veroisia arviointi, mikä tässä on tärkeää. Eräs ongelma liittyy siihen, että miten maat antavat tietoa, miten niihin päästään vierailuille. Ongelmia nimittäin on. Emme ole päässeet joihinkin maihin lainkaan, sillä vierailut ovat liian turvattomia. Esimerkiksi Irakissa vihreä vyöhykkeen ulkopuolella liikkuminen ei ollut mahdollista. Meidän piti odottaa viime marraskuuhun saakka ennen kuin pääsimme Somaliaan. Eli on tällaisia paikkoja, joihin oli jo vaarallista mennä, mutta sitten on sellaisia maita, jotka kieltäytyvät ottamasta meitä vastaan. Joskus kieltäytymiset töksäytetään suhteellisen suoraan ja joskus sitten saamme kutsuja kutsun kyllä maahan, mutta päivämääristä sopiminen ei sitten tunnu onnistuvan. Ja jos tarkastellaan joidenkin kollegojeni työtä, katsotaan missä maissa he kävivät, niin siitä nähdään, että näiden maiden joukossa eivät ole ne maat, joissa ongelmat ovat kaikkein pahimpia. Toivon, että tästä vierailukriteeristöstä keskustellaan ja siitä, miten ne vierailut saadaan todellisuudessa toteutettua. Mutta nyt tehdään liikaa käyntejä maihin, joissa pinnallisesti työtä tuetaan. Sitten on myös liikaa maita, joihin ei päästä lainkaan. Ja toivon, että tästä asiasta keskustellaan esimerkiksi tällaisen pehmeän kriteeristön kautta se olisi meille suureksi avuksi. Itsenäisyys, mandaattien haltioiden itsenäisyys. Itsenäisyyden taso on vaihdellut suuresti. Minä en voi valittaa omalta kohdaltani paljoakaan. Joskus oli hyvä, että meillä oli tällainen ohjeisto työmme tukena joskus sitten hallinto tai hallitukset vaativat aivan mahdottomia. Ja toisaalta sitten näissä tilanteissa pystyin vetoamaan tähän toimintaohjeistoon ja sanomaan, että näin on toimittava ja sitten he antoivat periksi. Ongelmana on täytäntöönpano, ei niinkään nykyinen toimintasäännöstö tai ohjeisto. Minusta olisi tärkeää pitää voimassa tämä toimintaohjeisto sitä ei tarvitse avata keskustelulle. Sen sijaan pitäisi puhua mieluummin siitä, miten sitä käytetään, miten sitä pannaan täytäntöön. Jotkut hallitukset ovat sitä mieltä, että pitäisi olla olemassa jokin virallinen valitusmekanismi, jos he ovat tyytymättömiä tämän mandaatin haltijaan. Me mandaattien haltijat olemme sitä mieltä, että meistä riippuu suurelta osin se, että keskustelemme kollegojemme kanssa ja keskustelemme näistä velvollisuuksista, joita meillä on. Tämä on mielestäni hyvä lähestymistapa. En usko, että menneisyydessäkään meillä on ollut suuria ongelmia tässä asiassa. Eli tätä nykyistä menettelytapaa kannattaa puolustaa. Seuraavaksi tuki Sanoisin, että saamme riittämätöntä tukea erityismenettelyissä ja se liittyy läheisesti siihen, että rahoituksesta on pulaa. Tässä on tärkeää se, että jos neuvosto antaa meille lisävelvollisuuksia, niin silloin myös taloudellista tukea varoja tulisi lisätä. Se seitsemän mandaattien haltia eivät päässeet muutamiin maihin esimerkiksi kokonaan, vaikka hallitusten kanssa ei mitään ongelmia ollut, mutta ongelmana oli sitten rahan puute. Viimeinen kohta, tämä ei ole suinkaan vähäisin, vaan kaikkein tärkein kohta, kun puhutaan erikois, erityismenettelyjen vahvistamisesta, pitäisi puhua siitä, että vahvistetaan seurantatoimia ennen kaikkea. Ei riitä, että raportoidaan maasta ja käydään mukava keskustelu asiasta Genevessä jossakin kokoushuoneessa. Meidän pitää pystyä seuraamaan tätä arviointia, seuraamaan näitä toimia, sillä silloin se on todella tehokasta erityisraportoija voi tehdä tällaisia vierailuja. Ja silloin tällä menettelyllä pystytään todella vaikuttamaan tilanteeseen. Eli olisin iloinen, jos EU voisi tukea tämän viestin levittämistä. Eli tarvitsemme lisää resursseja seurantatyöhön, jotta mandaattia e- e- entisestään vahvistetaan. EU ja EUn jäsenvaltiot ovat jo yli viiden vuoden ajan tukeneet minun mandaattiani todella voimakkaasti. Kiitos siitä. Kiitos herra Kilin tästä mielenkiintoisesta kertomuksesta teidän työstänne ja mandaatistanne ja näkemyksistänne tästä arvioinnista. Nyt haluaisin pyytää herra Timanssia puhumaan. Haluaako komissio lisätä tähän jotakin? voitteko kertoa, miten EU valmistautuu tähän arviointiin? Ja saman kysymyksen voi osoittaa herra Heredialle, joka edustaa Espanjaa puheenjohtajavaltiona. Ja sitten olemmekin keskustelun lopussa. Herra Timans, haluatteko puhua? I will be relatively brief. No, puhun aika lyhyesti, koska puheenjohtajavaltio jo selitti valtaosan siitä, mitä Genevessä on tapahtunut. On selvää, että jatkuvasti yritetään heikentää tämän korkean edustajan toimintaa ja jatkuvasti yritetään heikentää maakohtaisia raportoijia. Ja aina kun käsitellään maiden tilanteita, silloin tapahtuu yhtä enemmän polarisoitumista eri maiden välillä – ja meillähän on suurin maaryhmä, joka vastustaa kaikkia maakohtaisia raporttejahan periaatteesta. Tähän mennessä olemme pystyneet välttämään tällaisia tendenssejä, mutta meidän täytyy olla sitten määräaikaisarjonnassa varovaisia. Meidän pitää olla tiukkoja, koska tässähän puututaan tiettyihin polttaviin kysymyksiin. Komissiossa olimme aika tyytymättömiä EUn yhtenäisyyden puutteeseen, erityisesti Goldstanin raportin seurannan suhteen, ja myöskin yhteinen kanta, joka tammikuussa oli New Yorkissa ja yhtäkkiä sitten Genevessä, kuten kollegamme Amnestista totesi, sitten yhtäkkiä kantaa hajosikin kolmeen osaan, ja se oli erittäin ikävää. Meidän täytyy nyt vähän oppia tästä tulevaisuutta silmällä pitää, jotta voimme välttää tällaisia tilanteita. Ja meidän pitää poliittisesti todellakin keskustella EUn sisäpuolella, mikäli haluamme esittää yhteisiä kantoja. No sitten vielä haluaisin korostaa, että useat puhuivat tulevaisuuden haasteista. Mehän olemme vielä siirtymävaiheessa, kuten valtion edustaja totesi, ja tällä hetkellä EUn valtuuskunta Genevessä ei pysty hoitamaan kaikkea sitä, mitä siltä vaaditaan. Me nyt hoidamme tätä asiaa korkean edustajan kanssa. miten milloin sitten löydetään ratkaisuja? No, en osaa sanoa, mutta on selvää, että meillä pitää olla riittävästi henkilöstöä ja tulevaisuudessa pitää myöskin miettiä uudelleen taakanjakoa, joka nyt otettiin käyttöön aikaisemmin eri puheenjohtajavaltioiden ja muiden jäsenvaltioiden välillä – Tämä ei voi olla mikään yksisuuntainen katu, mitä tulee henkilöstön vahvistamiseen, vaan järjestelmä tulee olla älykäs. Ja tähän liittyy myöskin silloin taakan jako jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat neuvoston jäseniä. No sitten lopuksi korostaisin yhtä seikkaa. Keli tästä puhui ja Haluaisin kiittää siitä, että hän on tullut paikalle. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä ja EU on saanut tukea näissä kysymyksissä. Ja me jatkamme samaa rataa myöskin tulevaisuudessa, mutta sitä, että meidän pitää vahvistaa näiden raporttien seurantaa, no, se on kyllä ihan totta. Meidän on löydettävä jonkinlainen tapa, jolla näistä raporteista käy ilmi, mitä on havaittu. Ja meidän täytyy sitten kehittää tästä konkreettista toimintaa paikan päällä, koska raportteja voi laatia vaikka kuinka paljon, mutta se ei välttämättä muuta tilannetta jossain yksittäisessä maassa tai henkilöjen hyväksi, jotka elävät ihmisoikeusrikkomusten keskellä. Ja meidän täytyy myöskin oppia näistä politiikkaa silmällä pitäen tulevaisuudessa, ja meidän täytyy miettiä tätä asiaa vähän jäsenvaltioiden kanssa. Voitaisiinko tämä ottaa yhdeksi asiaksi nyt ihmisoikeusneuvoston määräaikaisarvioinnissa? Kiitos herra Timans. Haluaisiko herra Heredia sanoa hiukan tästä arvioinnista muutama sana. Kiitoksia. Haluaisin vielä lisätä yhden kysymyksen asiasta, joka on tullut esille. Ja se liittyy tähän jakoon silloin, kun EU äänesti Goldsteinin raportista. Puhujat mainitsivat, että yleiskokouksessa tammikuussa – oltiin yhteisellä kannalla EUn puolelta, mitä tuli tähän päätöslauselmaan yleiskokouksessa. Ja sitten ihmisoikeusneuvostossa kanta jakautuikin sitten EUssa kolmeen tahoon. Ja tämä johtuu siitä, että tämä viimeinen päätöslauselma ihmisoikeusneuvostossa oli hyvin epätasapainoinen ja siinä oli paljon vahvempaa kielenkäyttöä kuin se, joka hyväksyttiin yleiskokouksessa ja siksi ei päästy yhteiseen kantaan. No sitten se, mitä tulee tähän määräaikaisarviointiin. Ruotsin puheenjohtajakaudella ryhdyttiin asiaa miettimään ja jäsenvaltiot ovat miettineet erilaisia foorumeita, joilla on sitten puhuttu ihmisoikeusneuvoston uudistamisesta. Tästä on keskusteltu ihmisoikeusneuvostofoorumeilla ja Toukokuussa on tarkoitus saada aikaan yhteinen kanta komin epävirallisessa kokouksessa, joka pidetään Madridissa. Kiitos. Thank you, Mr. Heredia. Kiitos, herra Heredia. Seuraamme tätä uudistusta, tai siis arviointia. Ja kun kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa, olemme valmiita siirtymään viimeiseen esityslistan kohtaan. Se on erittäin ajankohtainen aihe, nimittäin ihmisoikeustilanne Iranissa, erityisesti liittyen yleiseen määräaikaisarviointiin. Halusimme keskustella myös näistä tulevista ihmisoikeusneuvoston vaaleista. Tässä asiassa on tapahtunut kehitystä. Tässä vaiheessa haluaisin antaa puheenvuoron kollega Lohpiilerille. Jos hän näin haluaa, voitte tulla tänne eteen istumaan. Ja rouva Lohpiiler on Iranin valtuuskunnan puheenjohtaja. Ja herra Belder on myös paikalla. Hän on Iranin asioiden esittelijä. Hyvä, että olette paikalla. Linnea Arvidsson on myös paikalla. Olemme olleet tiivissä yhteydessä YK korkean edustajan toimistoon ja Linnea Arvidsson on Euroopan ihmisoikeustoimiston johtaja ja David Nichols jo osallistui keskusteluun ja hän edustaa Amnesty Internationalia. Ja sitten mukana myös Rova Eva Mendoza, joka edustaa Espanjaa puheenjohtajavaltiona. Nyt haluaisin siirtää puheenvuoron Rouva Lohbillerille, jotta hän esittelee hiukan tätä aihetta. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta, että voimme pitää yhteisistunnon yhdessä alivaliokunnan ja Iranin valtuuskunnan kanssa. Meillä oli samanlainen istunto tai kokous ulkoasianvaliokunnan kanssa koskien Iranin vastaisia pakotteita. Ja tämän kaltainen yhteistyö on todella tärkeää. Euroopan parlamentti on hyväksynyt kaksi päätöslauselmaa Iranin tilannetta koskien. Viimeisin on helmikuulta ja se keskittyy ydin aseasiaan, mutta myös ihmisoikeuksiin. Teillä on ymmärtääkseni tämä asiakirja, siksi minun ei tarvitse sitä yksityiskohtaisesti tässä esitellä. Voitte katsoa sieltä, mitä asioita siinä käsiteltiin. Nostan esiin yhden asian liittyen seurantaan. Kritisoimme voimakkaasti kansainvälisiä yrityksiä, erityisesti Nokia Siemensia, heidän yhteistyötään siinä, että he ovat toimittaneet internetteknologiaa Iranin viranomaisille. Ja viranomaiset käyttävät sitten tätä teknologiaa sensuurin harjoittamiseksi. Ihmisoikeusjärjestöt ja ihmiset kautta maailman ovat nyt tehneet sellaista työtä, että näiden yritysten johtajat ovat muuttaneet kantaansa joten nämä yritykset ovat tehneet nyt hyvän päätöksen lopettaneet tämän teknologian toimittamisen. Mutta toisaalta sitten muiden maiden yritykset tulevat täyttämään näiden yritysten jättämän tyhjön, ja siksi tilannetta pitää seurata. Helmikuun ihmisoikeuspäätöslauselmassa ei ollut asiaa, jonka otin esiin Iranin parlamentissa, ja se on uusi perhelaki, tai lakialoite, jossa on eri kohtia. Eräs on huolestuttava kohta, sillä se liittyy siihen, että lasketaan avioliitto ikää 16-13 vuoteen ja toinen liittyy sitten moniavioisuuteen. Eli tällä tavoin näitä asioita pitää seurata, jotta ihmisoikeusasioita Iranissa saadaan vietyä eteenpäin. Tämä liittyy siis ihmisoikeusasioihin ja niiden asialistaan. Tässä valiokunnassa todettiin, että Iran haluaa jäseneksi tuohon YK ihmisoikeusneuvostoon. Tämä oli meille suuri huolenaihe ja kuten juuri kuulimme, niin toivoisimme, että jäseninä olisivat valtiot, joilla on suhteellisen hyvä tilanne ihmisoikeusasioissa ja Iranin tilanteen huomioon ottaen olisi erittäin huono merkki, jos Iran pääsisi jäseneksi ihmisoikeusneuvostoon. Reutersilta ja Washington Postista tulleiden tietojen mukaan, ja siteeraan tässä suoraan, YK-diplomaatit kertoivat, että Iran oli kertonut muille Aasian ehdokkaille, että he ovat vetäneet pois ehdokkuutensa YK ihmisoikeusneuvostossa. Tämä on siis se, mitä asiasta nyt tiedetään. Tässä kaikki meidän valtuuskunnaltamme. Ja pitää vielä sanoa, että läsnä on myös herra Pelde. Hän on parlamentin jäsen, joka vastaa Irania koskevasta mietinnöstä ulkoasiainvaliokunnassa valiokunnassa ja siitä keskustellaan ensi viikolla sen suhteen, että mitä tuohon mietintöön sisällytetään. Thank you very much. Uh, uh. Kiitos Barbara. Annetaanpa nyt sitten puheenvuoro kutsu vieraillemme. Vielä pari sanaa tuosta Nokia Siemens Networks-asiasta. Minusta tuntuu, että he ovat valmiita puhumaan meidän kanssamme siitä, miten tämän alan pelisääntöjä saataisiin muutettua, jotta muut yritykset eivät vain nyt ottaisi sitten heidän paikkaansa. Ja keskusteluissa on Nokia Siemens Networksin kanssa noussut esiin pari asiaa. Ensimmäinen on se, että Euroopan televiestintästandardit pakottavat yritykset tuottamaan ja tarjoamaan tiettyä, tiettyjä tuotteita, ja tämä johtuu tietysti syyskuun 11. päivän terroriskujen jälkeisistä asioista. Ja toinen asia on se, että erittäin kehittynyttä valvontateknologiaa on jo saatavilla ja se voidaan kytkeä suoraan GSM-verkkoon. Lainvalvontaviranomaiset käyttävät tätä teknologiaa tai ovat ainakin innokkaita tekemään niin meidän kannaltamme hyvin epäilyttävissä maissa. En tiedä, aikooko Nokia Siemens Networks rajoittaa nyt kauppaansa tällaisten valtioiden kanssa näiden järjestelmien suhteen, mutta me voimme Euroopan parlamentin jäseninä tehdä monenlaisia asioita artiklan 11 puitteissa. Nyt puheenvuoro Linnea Arvitsonille. Hän kertoo korkean edustajan kannan. Um, many thanks. Uh, it's a pleasure to be here to brief you. Kiitoksia. On hienoa olla täällä kertomassa Iranista. Ajattelin keskittyä tähän yleiseen määräaikaisarviointiin, mitä on tapahtunut, mitä tuloksia saatiin. Ja myöskin lyhyesti kertoisin ihmisoikeustilanteesta Iranissa yleisemmin. Ja sitten seurannasta, koska tämä Iranin ehdokkuuskysymys ei nyt enää ole esityslistalla. No tämä yleinen määräaikaisarviointi, no valtaosa teistä varmaan tietää, että tämä on ainutlaatuinen mekanismi. 192 jäsenvaltiota YKssa arvioivat toisiaan. Se kestää noin kolme tuntia kerrallaan. On 192 valtiota, jotka voivat käyttää puheenvuoron ja tekemään tarkastelun kohteena olevalle valtiolle. Iranin arviointi tapahtui 15.17. helmikuuta 2010 siellä oli hyvin paljon yleisöä paikalla ja valtuuskunnat alkoivat jonotuksen jo edeltävänä iltana, jotta pääsisivät puhujalistalle. Ja huhujan mukaan diplomatit nukkuivat autoissaan, vähän niin kuin olisivat jonottaneet rock-konserttiin. Iranilla oli 32 jäsenen valtuuskunta. Se oli hieno asia. Ja keskusteluissa 209 suositusta tehtiin Iranille. Ja se on ennätys kautta aikojen yhdelle maalle yleisessä määräaikaisarvioinnissa. Suurimpia huolenaiheita olivat naisten syrjintä, uskonnolliset vähemmistöt, kuolemantuomio, kidutukset ja niin edelleen. Iran sai myöskin paljon ylistystä ja sitä kehotettiin jatkamaan taloudellisiin ja kulttuurisiin uudistuksiin. Eli talous- ja sosiaaliset ihmisoikeudet ovat eri asia kuin poliittiset oikeudet. No sitten samanlaisia suosituksia tuli muiltakin ja Iranille tehdyt suositukset olivat 128 ja näistä Iran hyväksyi 123, hylkäsi 45 ja jätti 20 suositusta avoimeksi, eli ne saavat Iranilta sitten vastauksen myöhemmin. No sitten siteeraisin muutamia suosituksia, jotka Iran hyväksyi. Ensinnäkin se hyväksyi sen, että se poistaisi alaikäisten teloitukset, jotka ovat suuri huolenaihe. Ja toiseksi se vapauttaa tai järjestää oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit, jotka on pidätetty vuoden 2009 presidentinvaalin jälkeisissä mielenosoituksissa ja tutkii kaikkia kirjoitussyytteitä tai pahoinpitelysyytteitä ja väkivallan väärinkäyttöä. Ja myöskin siellä muutetaan vapa- ilmaisunvapauteen liittyviä lakeja, otetaan huomioon uskonnonvapaus ja varmistetaan uskonnollisten vähemmistöjen kohtelu. Ja myöskin näille seitsemälle bahaille, jotka ovat syytteessä, järjestetään oikeudenmukaiset avoimet oikeudenkäynnit. Ja myöskin Pariisin periaatteiden mukaan järjest- luodaan ihmisoikeuselin, ja kaikki YK erityisraportoijat ja asiantuntijat, jotka haluavat päästä Iraniin, saavat siihen luvan. Ja myöskin Iran hyväksyi lähes kaikki suositukset, jotka liittyvät taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin. Eli tämä näyttää aika hyvältä arvioinnilta, mutta kun katsotaan yksityiskohtia, on joitain epäjohdonmukaisuuksia sen suhteen, mitä suosituksia hyväksyttiin ja mitä ei. Liittyen san- sanamuodosta riippuen asia menee läpi tai se hylätään. Esimerkiksi Iran hyväksyi sen, että se harkitsee sitä, että poistetaan alaikäisten teloitus. Se torjui sen suosituksen, että tällaista tulisi välittömästi lopettaa. Ja Iran salli sen, että kaikki erityisraportoijat ja asiantuntijat saavat tulla maahan, mutta se ei kuitenkaan sallinut tätä kirjoituksesta vastaavan raportojen osalta. Eli hyvin paljon epäjohdonmukaisuuksia ja myöskin suositukset, joiden sanamuoto ei ole ihan neutraali. Esimerkiksi suositus, että Iran lopettaisi fanaattisen islamismin politiikan tai muut vastaavat, nämä eivät saaneet hyväksyntää Iranilta. Eli tämä liittyy hyvin pitkälti valittuun sanamuotoon. Sitten suositukset, jotka selkeästi saivat torjunnan valtiosta riippuen, mistä ne tulivat tai mikä niiden sanamuoto oli. On aika landistavaa nähdä, että esimerkiksi suositukset ratifioida naisiin kohdistuvan syrjinnän vastaan yleissopimus, se torjuttiin myöskään samaa sukupuolta olevien sukupuolikäyttäytyminen ei saanut hyväksyntä Iranilta ja kaikki suositukset, jotka liittyivät kuoleman tuomion poistamiseen, se ei myöskään mennyt läpi. No seuraavaksi Iran vastaa kirjallisesti näihin avoimiin suosituksiin ja selittää kantansa niihin suosituksiin, jotka se torjui. Ja tulosta sitten käsitellään ihmisoikeustuomiston täysistunnossa kesäkuussa – ja seuranta jatketaan sitten vuonna 2012-2015. Jos katsotaan Iranin ihmisoikeustilanne historiaa, YK on pääsihteeri, niin raportti on tästä hyvä. Sehän on vuosittain esitelty yleiskokoukselle ja hän laati uuden raportin syksyllä. Ja pyydän, että tarkastelette kaikki sitä. Ja sitten pian myöskin korkea edustaja on menossa Iraniin vuonna 2011. No jos on vielä aikaa, niin pari huomiota Iranin ihmisoikeushistoriasta. No, suosituksista nyt käy ilmi, mitkä ovat suurimmat huolenaiheet, ja tämä nyt aika lähellä sitä, mitä mieltä korkea edustaja on tilanteesta Viime kuussa hän sanoi, että hän on erittäin huolissaan Iranin ihmisoikeustilanteesta, erityisesti mitä tulee mielivaltaisiin pidätyksiin, toimittajien ja poliitikkojen ahdisteluun. Monet ovat saaneet rankkoja tuomioita, jopa kuolemantuomion ollessaan mukana mielenosoituksissa. Oikeudenkäynnit olivat hyvin kyseenalaisia ja tietysti alaikäisten teloittaminen on myöskin toinen keskeinen kysymys. No sitten ihmisoikeustilanne. No, talous, sosiaaliset kulttuurioikeudet, ne ovat aivan erilaisella tasolla. Siellä on tapahtunut paljon edistystä viimeisen kymmenen vuoden aikana Iranissa. Maailmanpankin mukaan esimerkiksi terveydenhuolto, lukemat ovat alueen parhaimpia ja naisten lukutaito on noussut 97 prosenttiin ja naisia on tällä hetkellä enemmän yliopistossa kuin miehiä – Eli näissä asioissa voidaan selkeästi nähdä myönteistä kehitystä, mutta toisaalta on ollut monenlaista kielteistä kehitystä myöskin poliittisten oikeuksien osalta. No taisin jo valtaisemmista mainita, kun puhuimme näistä suosituksista. No yksi asia, joka mielestämme ja pääsihteerin mielestä on hyvin huolestuttava, on se, että Iran ei ole ratifioinut kirjoituksen vastaista yleissopimusta Tästä on puhuttu jo pitkään viime aikana sitten amputaatiot ja ruumiilliset rangaistukset ovat oikeutettuja islamilaisena rangaistuksena Iranissa. Ja kuolemanrangaistus liittyy esimerkiksi insestiin, raiskauksiin, alkoholin juominen kolmatta kertaa. Miesten välinen tai naisten välinen seksuaalinen käyttäytyminen neljättä kertaa. Ja sitten sitten alaikäiset jaloitetaan edelleen. Ja sitten on raportoitu myöskin siitä, että miehiä ja naisia on tuomittu kuolemaan kivityksellä aviorikoksesta. Eli tällä, tällaiset ovat huolestuttavia asioita. Ja sitten Iranin suhteet kansainvälisiin ihmisoikeusmekanismeihin. Siitä huolimatta, että Iran on esittänyt erityis edustajille kutsun. Yhtäkään visittiä ei ole toteutettu vuoden 2005 jälkeen. Erityisraportoijat, jotka ovat pyytäneet pääsyä, ovat kirjoituksesta vastaava, alaikäisestä vastaava, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta vastaava, mielivaltaisten <clears throat> teloituksista vastaava ja myöskin katoamisiin, katoamisiin liittyvien kysymyksien edustaja ovat pyytäneet pääsyä maahan. Ja näissä asioissa tietysti olisi hyvä saada aikaan edistystä. Kiitos. Yeah, thank you very much. Kiitos. Toivotamme tervetulleeksi herra Lehnerin Iranin valtuuskunnan puheenjohtajan tai erään puheenjohtajista. David Nichols, miten Amnesty International näkee tilanteen? huomasin, että nyökkäilitte tietyissä kohdissa Linean esitystä. Kiitos puheenjohtaja. Niin olen monesta kohdasta samaa mieltä Linean kanssa. Maassa on käynnissä kiistämätön ihmisoikeuskriisi ja se näkyy massapidätysten, joukkopidätysten kautta, sen kautta, että ihmisiä vangitaan rauhanomaisten mielenosoitusten aikana, poliittisten teloitusten kautta. Tämän yleisen määräaikaisarviointimenettelyn kautta näkyy nyt hyvin se, että Iranin näkemys ihmisoikeustilanteesta on hyvin vääristynyt ja heillä on myös vääristynyt käsitys siitä, kuinka yleismaailmallisia ihmisoikeudet ovat. Iranin jättämä raportti tähän määräaikaisarviointiin ja istuntoon heijastavat tätä asiaa ja annan pari esimerkkiä tästä. Iran ilmoitti kategorisesti, että kidutus on Iranissa kielletty, mutta todellisuus on kuitenkin hyvin toisenlainen, kuten tiedämme, kidutus on yleistä, kun pyritään saamaan tunnustuksia. Poliittiset kannat vaikuttavat moniin oikeusmenettelyihin ja Iran kielsi myös naisten vastaisen syrjinnän, vaikka naisia syrjitään systemaattisesti maassa. Naisia ei ole missään päättävässä asemassa monessakaan instituutiossa, ja esimerkiksi oikeudessa naisten, naisen todistus vastaa puolta miehen todistuksen arvosta. Iran ilmoitti myös, että se tekee hyvää yhteistyötä ihmisoikeusjärjestöjen kanssa ja YK erityisedustajien kanssa ja se on tietysti täysi vale. Vuodesta 1979 alkaen maahan ei ole päästy näitä tarkastuksia tekemään. Iranissa on pöydällä useita lakialoitteita ihmisoikeuksiin liittyen, mutta haluaisimme korostaa sitä, että suurin osa näistä lakialoitteista on ollut pöydällä jo pitkän aikaa ja mitään kehitystä ei ole tapahtunut. Esimerkiksi siellä on tällainen lakialoite liittyen alaikäisten tekemiin rikoksiin, heidän teloittamiseensa. Ja tässä asiassa ei ole edistytty lainkaan, huolimatta siitä, että Iran sanoi harkitsevansa alaikäisten teloittamisen lopettamista alaikäisten teloittaminen on tietenkin kansainvälisen lain puitteissa kielletty. Näitä teloituksia edelleen tapahtuu. Tämä määräaikaisarviointi oli e- erittäinkin politisoitunut prosessi. Saimme numerotietoa tästä asiasta korkealta edustajalta, eli 101 ehdotusta, suositusta oli sellaisia, joita Iran pystyi tukemaan ja 22 he tutkivat vielä ja 44 he torjuivat heti. Näistä 44 voidaan tutkia 28. Iran sanoi, että nämä 28 olivat, eivät olleet kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisia, vaan ovat kansallisen lainsäädännön asioita. Ja tämä on sellainen asia, joka ei ole vielä noussut esiin aiemmissa arvioinneissa. Nämä torjutut 28 suositusta olivat sellaisia, että niihin olisi liittynyt esimerkiksi kidutuksen erityisasiantuntijan päästäminen maahan. Niillä olisi pystytty poistamaan kidutus, lopettamaan alaikäisten teloitukset, vapauttamaan poliittisia vankeja, takaamaan oikeuslaitoksen itsenäisyys takaamaan itsenäiset tutkinnat ja lopettamaan mielenosoittajien vastainen väkivalta, lopettamaan ihmisoikeustaistelijoiden ahdistelu ja sananvapausaktivistien ahdistelu. Nämä ovat kaikki ihmisoikeusneuvoston alaisia tehtäviä ja totta kai sellaisia, joihin myös kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntö pätee. Iranin täytyy puuttua näihin 28 suositukseen joihin se antoi hyvin ristiriitaisen, ristiriitaisen vastauksen. 101 suositusta olivat siis sellaisia, joita Iran tukee. Näistä 101 suosituksesta osa oli hyvinkin epämääräisiä ja siellä oli tällaista epäjohdonmukaisuutta sen suhteen, millaisia suosituksia Iran hyväksyi ja mitä se sitten hylkäsi. Tämä epäjohdonmukaisuus osoittaa sen, että Iran ei ottanut tätä menettelyä vakavasti ja ei näytä siltä, että Iran olisi valmis ryhtymään toimiin niissäkään suosituksissa, jotka se muodollisesti tässä hyväksyi. Lopuksi vielä muutama huomio kuoleman rangaistuksesta. Toivon, että monet alivaliokunnan jäsenet ovat tutustuneet vuosittaiseen kuolemanrangaistusraporttiimme. Sehän ilmestyi viime kuussa – ja siinä raportoitiin, että kuoleman rangaistusta käytetään yhä enenevässä määrin poliittisessa tarkoituksessa Iranissa sekä Kiinassa että Sudanissa. Vuonna 2009 teloitettiin Iranissa 388 ihmistä vähintään, ja se on suurin lukumäärä viime vuosiin. Viime vuosina. Ja se on neljä kertaa suurempi luku kuin mitä ihmisiä teloitettiin Iranissa silloin, kun Ahmadinejad tuli valtaan. 112 ihmistä teloitettiin kahdeksan viikon ajanjaksona viime vuoden kesäkuun vaalien jälkeen. Myös alaikäisten teloitettujen määrä on kasvanut viime vuonna. Mainitsin jo, että tämä asia on kansainvälisen, kansainvälisellä lainsäädännöllä kielletty. Iranissa on myös paljon ihmisiä, jotka odottavat kuoleman rangaistusta. Kuolemanrangaistus oli aiemmin sellainen asia, josta EU pystyi Iranin kanssa puhumaan, mutta näin ei ole tapahtunut nyt parin viime vuoteen. EUn on ollut vaikea ottaa esiin kuolemanrangaistusasioita. Lausuntoja on annettu, mutta myös lausuntojen määrä on viime aikoina vähentynyt. EUn pitää pitää yllä tätä sitoumustaan kuolemanrangaistusten poistamiseen, jotta voitaisiin pelastaa tuhansia ihmisiä, jotka odottavat kuolemanrangaistusta Iranissa. Kiitos. Thank you, David. Kiitos, David. Ja nyt kuulemme sitten Espanjan mielipiteet. Rouva Mendoza, olkaa hyvä. Gracias, señoría. Kiitos, kiitos arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia ja ilo saada selvittää teille se, mitä Espanjan puheenjohtajamaana on ensimmäisen neljän puheenjohtajakuukauden aikana tehnyt tällä alalla. Ensin puhun yleisesti ja sen jälkeen siirryn käsittelemään monenvälisiä foorumeita ja sitä, mitä kaikkea käsiteltiin ihmisoikeusneuvoston 13. kokouksessa koskien Irania. Ja, ja mitä tämä niin sanottu teoreettisesti hyväksi nimitetty tulos tarkoittaa. Sen jälkeen vielä lyhyesti kerron, mitä toimenpiteitä meillä on käynnistettynä tällä hetkellä. Kaikki tietävät, että ihmisoikeustilanne Iranissa on herättänyt huomiota ja synnyttänyt myöskin huolestuneisuutta jo paljon ennen Espanjan puheenjohtajuuden alkua vuonna 2010. Tämä on aihe, joka on ollut neuvoston kokousten kohteena jo aikaisemmin Ruotsin ja Tsekin puheenjohtajuksenkin aikana. Ja varsin hyvin tiedätte, että Bad kutsuttiin kokouksen vieraksi ja, ja samaten Martin Enansin ja Bahin tilannetta käsiteltiin jäsenmaiden toimesta. Iran aiheuttaa siis huolestuneisuutta ei pelkästään ihmisoikeuskysymysten osalta, vaan monissa muissakin kysymyksissä, niin kuin täällä on saatu kuulla. Tilanne on täysin sietämätön. Siksi kansalliset toimet ja Euroopan unionin yhteinen toiminta, julkilausumat ja korkean edustajan työ Lissabonin sopimuksen jälkeen. Tämä kaikki on osoitus siitä, että on välttämätöntä toimia koordinoidusti. Siksi meidän on välttämätöntä jakaa tietoa jäsenmaiden välillä. Meidän on saatava reaaliaikaista tietoa Iranin ihmisoikeustilanteesta ja sopia siitä, miten toimia. Ensimmäinen Espanjan puheenjohtajuuden käynnistämä toimi olikin ihmisoikeuskysymyksen eh, esiin ottaminen systemaattisesti kaikissa kokouksissa. Tämä on antanut hyviä tuloksia ja tällä tavalla päästään myöskin etenemään entistä nopeammin. Kahdenvälisissä toimissa puhuja korjaa monenvälisissä suhteissa. Meillä on kolme akselia. Ensinnäkin Euroopan unionin toiminta, 13. ihmisoikeusneuvoston kokouksessa, niin kuin kollegani teille asiaa selvitti. Mitä toimia on tehty Iranin ehdokkuuskysymyksen suhteen ja minkälaista koordinaatiota Euroopan unioni on harjoittanut määräaikaisarvioinnin yhteydessä. Nämä kolme akselia ovat olleet esillä myöskin ihmisoikeusneuvoston tavanomaisessa kokouksessa, niin kuin työtoverini juuri mainitsi. Iran päätösohjelmaa ei tehty sen sijaan neljä kohdassa agendassa selvitettiin laajasti Iranin maatilannetta. Todettiin, että päätöslauselman hyväksyminen voisi olla mahdollisesti etu Iranille sen asettuessa ehdolle ihmisoikeusneuvoston jäseneksi. Euroopan unioni kohdensikin toimensa siihen, että Iranin ehdokkuutta ei käytännössä toteutettaisi. Niin kuin aikaisemmin tällä kokouksen mittaan on todettu, näyttäisi siltä, että Iran on vetänyt takaisin jäsenyysehdokkuutensa. Mitään kirjallista vahvistusta tästä ei kuitenkaan vielä ole olemassa, mutta muutoin tieto näyttäisi olevan vahvistettu. Tämä on osoitus siitä, että Euroopan unionin toimet ja myöskin kansalaisyhteiskunnan toimet ovat siis olleet tällä kertaa hyödyksi. Meidän äh, mielestämme on kuitenkin syytä olla tarkkana ja kesäkuun kokouksessa, äh, kun äh, tehdään tilannearvio, mietitään tarvitaanko päätöslauselmaa ja, ja muutoinkin tehdään selvitystä tilanteesta, on oltava valppaana. Se, että ehdokkuus on vedetty pois, siihen liittyen varmastikin on kiinnostavaa saada tietoa siitä, mitä tähän mennessä on tehty, jotta näin kävisi. Kolme tyyppistä toimintaa on käynnistetty. Vaikka mitä Euroopan unionin politiikka yhteisen toiminnan suhteen tässä nimenomaisessa ihmisoikeusneuvostoehdokuussa kysymyksessä ei ole, niin siitä huolimatta sovittiin tietystä toimintalinjoista ja, ja näin päästiin eteenpäin. Siis äh, puhun kolmetyyppisestä toiminnasta. Ensinnäkin äh, kahdenväliset toimet kansallisella äh, tasolla eri jäsenmaissa, ne on saatu päätöksen eri jäsenmaissa ja niiden pääkaupungeissa. Sen jälkeen yhteinen koordinoitu yhteistyö ja kirjeen laatiminen, jossa puhuttiin yleisellä tasolla asioista. Siinä perään kuulutettiin sitä, että että niitä, ja niitä ehdokasmaita ei tuettaisi, jotka eivät täyttäisi minimi ihmisoikeusvaatimuksia. Espanja suurlähettiläs YKssa toimitti tämä Euroopan unionin nimissä YK yleiskokouksella New Yorkissa. Samaten kierrätettiin Euroopan unionin edustustoissa eri jäsenmaissa kirjettä. Lisäksi kolmanneksi pidettiin jatkuvasti silmällä eri asianmaiden ehdokkuuksia. Kyse oli Taimasta, Katarista, Maledivista ja Malesiasta. Nimittäin oletettiin, että Iran olisi painostanut niitäkin vetämään ehdokkuutensa pois. Tämä oli toiminta, jota harjoitettiin myöskin kansallisella tasolla – Nämä liittyivät siis YK ihmisoikeusneuvoston 13 kokoukseen. Koordinaatiota harjoitettiin myöskin määräaikaisarvinoinnin yhteydessä. Nimittäin yleensä, niin kuin tiedätte, koordinaatio on aika kevyttä, niin sanottua light coordination-tyyppistä yhteistyötä, mutta nyt todettiin, että yhteistyötä oli syytä vahvistaa – ja niinpä koordinointi olikin entistä tiivimpää ja sitä kautta pyrittiin vahvistamaan tilannetta. Joskin äh, luettelon päivittäminen ja, ja yhteistyön tiivistäminen välillä on vaikeaa, mutta tällä kertaa kuitenkin Euroopan unionin huolenaiheet saatiin puheenvuorossa tuoduksi esiin. Amnesty Internationalin e-, edustaja puhui näistä keskeisistä kysymyksistä. Monen välisellä sektorilla siis toimittiin tällä tavoin. Euroopan unioni on myöskin panostanut muilla tavoin asiaa ja, ja nyt haluaisin viitata lyhyesti julkilausumiin ja, ja muihin seikkoihin. Julkilausumien osalta haluaisin mainita ensimmäisen julkilausuman, joka, jonka korkea edustaja, Euroopan unionin korkea edustaja esitti bahai yhdyskunnan seitsemän johtajan vapauttamiseen liittyen. Yhdessä Yhdysvaltojen kanssa peräänkuulutettiin vaadittiin ihmisoikeuksien kunnioittamista ja samat esitettiin lausuma kuoleman rangaistuksesta, joka on langetettu Rami Valianille. Myöskin väkivaltaisuuksista, joita on tapahtunut tämän vuoden tammikuussa, ne otettiin esille. Se koski toimia, jotka käynnistettiin eri jäsenmaiden pääkaupungeissa. Myöskin Mohamed Amin Valianin kuolema rangaistustapausta on pidetty jatkuvasti esillä. Pyrin nyt nopeasti esittämään niitä toimia, joita olemme jatkuvasti vieneet eteenpäin ja mieluusti vastaan kysymyksiä, jos teillä sellaisia on esitettävänä. Yes, thank you very much. Kiitos Rova Mendoza. Nyt annetaan puheenvuoro paikalla oleville jäsenille. Ja ensiksi puheenvuoro herra Peldelle, joka on Iranin asioiden raportoija Euroopan unionissa. Haluatteko kommentoida keskustelua muutamalla sanalla? Ja, dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Eh, als eh, rapporteur... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ulkoasioiden valiokunnan esittelijänä liittyen EUn ja Iranin suhteisiin. Tiedän näistä asioista ja muutama kuukausi sitten kävin läpi näitä kysymyksiä. Ja ensi viikollakin keskustelemme näistä asioista valiokunnassa ja odottelen siihen saakka. Mutta oli kuitenkin mielenkiintoista kuulla kaiken sen, mitä te meille sanoitte. Ennen tänäistä kokousta sain kuulla työasiakirjasta Geneven kokouksesta. Ja tehän viittasitte juuri näihin suosituksiin, jotka joko hyväksyttiin tai hylättiin, tai jotka ovat jääneet avoimiksi. Ja Iranhan toimi hyvin epäjohdonmukaisesti tässä suhteessa. Ja täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti protestanttina uskonnon vapaus on erittäin arvokas asia. Ja nyt saamme sitten kuulla, että ratsioita on toteutettu heti, kun on jonkinlaisia uskonnollisia kokoontumisia. Yksityis asunnoissa, koska tälläkään alalla ei ole mitään vapauksia tosiasiallisesti. Mutta se, mitä ei voida hyväksyä eikä suvaita, on se, että Iran kieltää edelleen holokaustin. Euroopan parlamentin Iranin valtuuskunta pystyimme tapaamaan Motakin ulkoministerin ja me sanomme, että tällaista ei voida hyväksyä. Ja tällä, jälleen kerran tällä hetkellä Iran pitää kuitenkin kiinni tästä kannastaan. Lohbiller puhui myöskin tästä huomiosta. Eli Irlannin parlamentti on hyväksynyt artiklan 23, jossa puhutaan näistä kymmenestä ehdosta, jolla voidaan laillistaa moniavioisuus. Eli mies voi ottaa toisen vaimon, kun taas ihmisoikeusjärjestöt Iranissa ovat vastustaneet tällaista toimintaa. Kun lukee nämä kymmenen ehtoa läpi, tämä on aika järkyttävä. Ja järjestöt ovat todenneet, että tällaista ei voida hyväksyä ja jos naiset saisivat ottaa toisen aviomiehen, niin se tietysti me ei ollenkaan menisi läpi Iranissa. No myöskin silmiinpistävää mielestäni olisi se, ja nyt meidän täytyy tarkastella näitä asioita hyvin vakavasti. Se on se, mitä tapahtui välittömästi ennen ja jälkeen edellisten presidentin vaalien. Iranin parlamentti halusi tehdä tutkimuksen, mutta kun lukee tutkimuksen johtopäätökset, täytyy vähän miettiä, millä tavalla tätä tutkimusta oikein on hoidettu. Meidän pitäisi myöskin vaatia tästä asiasta vähän vakavampi tutkimus. Iranin ihmisoikeustilanne vaikuttaa kyllä erittäin synkältä tällä hetkellä, se on selvää. Ja historioitsijana haluaisin vielä sanoa, että olen aina katsonut että on hyvin vaikeaa ymmärtää se, mitä välillä tapahtuu. Ja kun näkee, mitä on tapahtunut Kurdistanissa, se, mitä tapahtuu Iranissa, täytyy sanoa, että ne, jotka haluaisivat, että tilanne kehittyisi rauhanomaisesti, he haluavat, että asiat etenisivät, mutta Euroopan parlamentin pitäisi kuitenkin suojella niitä, jotka todella yrittävät saada edistettyä ihmisoikeuksien asemaa. Meidän täytyy löytää erilaisia väyliä, jotta voimme toimia tehokkaasti. Ja näissä suosituksissa oli yksi. Se oli ehkä hollantilainen suositus, mutta olen nyt lukenut sen läpi monta kertaa. Siinä sanottiin, että sensurointi on absoluuttista pahaa. Eli meidän pitää sille löytää jonkinlainen loppu. Ja sitten lopuksi vielä esittelijänä toivoisin kovasti, että voisimme puhua Iranin viranomaisten kanssa, että voisin käydä paikan päällä ja puhua kaikkien osapuolten kanssa, kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Mielestäni se on ainoa vapaus. Eli se, että voi puhua ilman pelkoa rangaistuksesta. Ja haluaisin kiittää Amnesty Internationalia tästä raportista. Kun nähdään, kuinka paljon teloituksia on toteutettu tammikuun jälkeen, ja tässähän on mukana myöskin ihmisiä, jotka oli tuomittu täysin käsittämättömin perustein. Se on täysin sietämätöntä. Ja meidän täytyy nyt vähän miettiä, mikä on oikeusjärjestelmän arvo kyseisessä maassa. No, me haluamme, että iranilaiset voivat elää ihmiset arvoista elämää. Sehän on maa, jossa on hyvin paljon kulttuuria. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Belder, for your... Kiitos herra Belder mielenkiintoisista huomioistanne. Olen iloinen, että te olette esittelijänä tässä alivaliokunnassa. Sillä tavoin me saamme ihmisoikeuskysymyksiä mukaan muuhun ulkopolitiikkaan. Kiitoksia vielä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron rouva Muniso Kisalle. Ja sitten merkitsi muistin herra Alvaron ja vielä sitten Iranin valtuuskunnan puheenjohtajalle lopuksi puheenvuoro. Ja komissio voi lisätä vielä jotakin. Rouva Munis, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan esittää kiitokset Espanjalle puheenjohtajamaana kaikesta siitä työstä, jota he ovat tämän asian eteen tehneet ihmisoikeusneuvostossa. itse olen, itse olen äh, sosiaalidemokraattisessa ryhmässä varjoesittelijänä Iran mietinnölle. Ja minun äh, käsittääkseni suositusten hyväksyminen äh, ja, ja muu työ on kuitenkin luonteeltaan sellaista, että me voi yksi kantaan ikään kuin laittaa niitä kaikkia samalle viivalle Kesäkuussa tehtävä seurantatyö, jossa tullaan käsittelemään esimerkiksi niitä suosituksia, joita on hyväksytty ja joita ei ole hyväksytty. Mielestäni sitä on pidettävä pohjana, kun Euroopan unioni pyrkii parantamaan suhteitaan ja, ja käsittelemään yhteistyössä ihmisoikeuskysymyksiä Iranissa. Ihmisoikeuskysymys aihe voi toimia äh, ainoastaan siinä tapauksessa, jos äh, saamme aikaiseksi konkreettista äh, toimintaa. Ja täällä puhun nyt nimenomaan ulkopoliittisesta toiminnasta. Meidän on esimerkiksi otettava yhteyttä Siemens Nokia ja sen tyyppisiin yrityksiin, jotka harjoittavat äh, kauppatoimintaa, kaupallista toimintaa Iranin kanssa. Ja, ja, lisäksi haluaisin mainita sen, että uskonnonvapaus on tietenkin äärimmäisen äh, tärkeää, mutta ihmisoikeuksien nimissä emme voi sisällyttää mietintöömme tai ylipäätään Euroopan unionin toimintaan – uskonnonvapauskysymyksiä ainoastaan yksi silmäisesti. Meidän on puhuttava sekä poliittisista oikeuksista, naisten oikeuksista, so, so, <clears throat> seksuaaliseen suuntautuneisuuteen liittyvistä äh, kysymyksistä, kidutuksesta, äh, kaikista tämän tyyppisistä seikoista on äh, myöskin puhuttava, kun puhumme ihmisoikeuskysymyksistä. Ja vielä neljänneksi toteaisin sen, että on samaa mieltä herra Peterin kanssa siitä, että koska Iran on hyväksynyt kansainvälisten ihmisoikeustarkkailijoiden saapumisen maahansa, niin siinä mielessä mielestäni Euroopan parlamentin valtuuskunnan lähettäminen paikalle olisi myöskin paikallaan. Ja puhun nyt tietysti ihmisoikeuksien valiokunnan matkasta. Sitä kautta olisi mahdollisuus tehdä tilannearviota siitä, mitä Iranissa tällä hetkellä no ylipäätään tapahtuu, ja varsinkin ihmisoikeussaralla. Thank you very much. Kiitos, Rova Munisukisa näistä ehdotuksista. Niistä voimme keskustella myöhemmin. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Alvarolle. Herzlichen Dank, Frau Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen jäsenenä Iranin valtuuskunnassa ja olen tyytyväinen tästä keskustelusta tässä asiavaliokunnassa. Haluaisin kiittää myöskin niitä, jotka ovat aikaisemmin puhuneet puheenjohtajavaltiota ja kaikkia muita paljon siitä, mitä nyt olemme kuulleet, ei ole mitään uutta. Ei tämä nyt ole mikään yllätys, että Iran, kuten monet muutkin valtiot, ihmisoikeuskysymyksissä on hyvin vajavainen. Ei nyt tarvitse katsoa kovin pitkälle esimerkiksi valko tai muihin maihin. Eli tämä on keskustelu, jota voidaan käydä monella tasolla, mutta nyt puhutaan nimenomaan Iranista. No itse olen kansalaisvapauksien valiokunnassa ja kiinnitän erityisesti huomiota ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin. Tämä on tietysti minusta mielenkiintoista, mutta myöskin kun ajatellaan esimerkiksi puhelinviestintää viimeistä viiden vuoden aikana, henkilökohtaisesti katson, että meidän ei pidä kiinnittää liikaa huomiota tähän teknologiseen vallankumoukseen. Sehän on luonut tietynlaittua mielipiteen ja lehdistön vapautta monissa maissa – ja minua kiinnostaa, ja minähän olen vähän kuin oppiva, oppilas näissä kysymyksissä, eli mitä me oikeastaan haluamme tehdä? Mitä me haluamme tarjota? Miten haluamme toimia Iranin suhteen? En nyt tiedä, voidaanko yhtäkkiä jonain päivänä todeta sen jälkeen, mitä Amnesty Internationalin edustaja kertoi. Siis vuodesta 1979 et ole enää päässyt Iraniin, näinkö oli? Niin. Siis vuoden 79 jälkeen ette ole päässeet maahan. Niin. Nythän on niin, että tämä tilanne ei ole mikään uusi. Ja nämä kivitykset, lasten teloittamiset ja kaikki muut, nämä on kielletty, mutta niitä jatketaan edelleen. Lehdistön vapaus, kokoontumisen vapaus, mielipiteen vapaus, opposten toiminta, kaikki nämä ovat tukahdettuja. Jos nyt aina toistetaan tätä, tilanne ei kuitenkaan muutu. Ja ei minullakaan ole mitään nyt yleisratkaisua tähän umpikujaan, tähän poliittiseen ongelmaan. Mutta jonkinlainen väline täytyy olla, joka on rauhanturvaamisen ja sitten sanktioiden välillä. Ja en ole tätäkään välineitä vielä löytänyt. En nyt tiedä, mistä kaikesta Beller nyt puhui, mutta meidän täytyy löytää ratkaisuehdotuksia, ja miten voimme viestiä tästä tilanteesta, miten tilannetta voidaan parantaa ja samalla kaikki se, mitä me arvostelemme, esimerkiksi jos maa haluaa säilyttää kasvonsa monissa kysymyksissä, tässä ei mitenkään minimoida sitä, mitä paikalla tapahtuu. Minun sukupolveni Iranissa on varmaan se, joka vaalien jälkeen sai todellakin kärsiä tukahduttavasta hallinnosta. No, millaisia ratkaisuehdotuksia meillä on? Miten voitaisiin taata lehdistön vapaus, kokoontumisen vapaus, mielipiteen vapaus ja kaikkien yksilön vapauksien toteuttaminen? Miten se voidaan mahdollistaa ilman, että ruvetaan puhumaan painostuksesta tai sanktioista, mutta meidän ei myöskään pidä olla ylettömän ystävällisiä, eikä pidä teeskennellä, että etteikö näitä ongelmia olisi että taloussuhteisiin nämä eivät liity. No, esimerkiksi Kiinan suhteen näin, näin toimien, toimien ei ole onnistuttu. Eli tänään tulin tänne kuullakseni, millaisia ehdotuksia on olemassa, ja sitten haluaisin oppia hiukan lisää tästä asiasta. Kiitos. Alvaro. Kiitos herra Alvaro näistä strategisista ajatuksista ja kysymyksistä, joita meidän tulee pohtia yhdessä teidän valtuuskuntanne kanssa nyt annan lyhyesti puheenvuoron herra Timansille komission puolesta ja pyytäisin herra Timanssia paneutumaan tähän helmikuun päätöslauselmaan. Kohta 26 on sellainen, jossa pyydetään Euroopan parlamentilta lisävälineitä ihmisoikeuksien alalla, jotta voidaan aktiivisesti suojella ihmisoikeustaistelijoita. Olisiko teillä tähän ajatuksia tai ehdotuksia? Tiedämme, että monet ihmisoikeustaistelijat ovat hyvin vakavassa tilanteessa, heidän henkensä on vaarassa. Ja en tiedä, onko neuvostossa ollut mitään toimia sen eteen, että annettaisiin viisumeita näille ihmisille, joiden on pakko päästä maasta pois. Kiitos puheenjohtaja. Herra Aavaron jälkeen minuakin houkuttaisi hiukan puhua saksaa, mutta, mutta jatkanpa nyt englanniksi, kun se on kuitenkin se päivittäinen työkieli. Haluaisin tehdä kolme huomiota. Komission kannalta olemme kyllä samaa mieltä tästä analyysistä, jonka monet ovat tehneet, ja on, olemme hyvin pettyneitä siihen, että maa, jolla on niin hieno historia ja jossa väestö on niin koulutettua, ei kuitenkaan pysty täyttämään perusvaatimuksia, joita kansainvälinen lainsäädäntö asettaa. Tällainen lainsäädäntö, jonka maa itse on jo hyväksynyt tämän yleisen määräaikaisarvioinnin tuloksien suhteen. En halua mitenkään syytellä iranilaisia, mutta tämä epäjohdonmukaisuus, josta kuulimme jo jättää kaikki vaihtoehdot ikään kuin avoimiksi, enkä ole lainkaan varma siitä, että iranilaiset hyväksyvät määräaikaisarvioinnin suositukset tai että he ne toteuttavat. Olen yksi harvoista, joka oli mukana Euroopan unionin ihmisoikeusvuoropuhelussa Iranin kanssa vuonna 2004. Se oli mielestäni aika hedelmällinen menettely. Dialogi tai vuoropuhelu sitten katkesi kuitenkin sen jälkeen ja olemme pyrkineet sitä elvyttämään siitä lähtien. Tämä oli kenties epäsuora vastaus herra Alvarolle siitä, että mitä tässä voidaan tehdä. Miten tilannetta voidaan parantaa ruohonjuuritasolla. Vuosien saatossa olemme toistuvasti yrittäneet kannustaa iranilaisia tämän vuoropuhelun jatkamiseen. Yritykset ovat kuitenkin epäonnistuneet aina tähän päivään saakka. Kyse ei ole siitä, että me olisimme vaatineet heiltä aivan mahdottomia. Minimivaatimus tässä vuoropuhelussa olisi kuitenkin se, että toinen osapuoli olisi yleensä halukas tällaiseen vuoropuheluun. Ja sitten olisi halukas ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, jotka tästä vuoropuhelusta seuraavat, mutta näin ei ole. Ja tässä ei suinkaan riitä se, että istutaan saman pöydän ääreen ja siitä lähdetään ja mitään ei tapahdu. Meillä on ollut myös tapaamisia kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. En ole samaa mieltä Amnestin kanssa tuosta, että he eivät ole päässeet maahan sitten vuoden 1979. Meillä oli valtuuskunnassamme mukana Amnestin edustaja. Mahdollisuuksia vuoropuhelun jatkamiseen poliittisella tasolla on. Herra Lavenjanihan johti tuota Iranin valtuuskuntaa. Jotakin on selvästi tapahtumassa, mutta en tiedä oikein tarkasti, että mitä. Minun on hiukan vaikea ymmärtää, mitä Iranissa on tapahtunut. Viime vuoden kesäkuun vaalien jälkeen tilanne on muuttunut täysin kestämättömäksi, mutta jo sitä ennen kuolemarangaistusten lisääntyminen, syrjinnän lisääntyminen, ihmisten katoaminen ja kaikki nämä seikat ovat täysin käsittämättömiä suoraan sanottuna ja varmasti kestämättömiä myös Iranin kansan kannalta. Mitä tässä voidaan tehdä? Meidän pitäisi jatkaa pyrkimyksiämme aloittaa vuoropuhelu, mutta sillä ehdolla, että se on vakavaa vuoropuhelua ja että iranilaiset sitoutuvat tekemään muutoksia vuoropuhelun tuloksena. Jos näin ei tapahdu, jos he sanovat kieltäytyvänsä edes harkitsemasta muutoksia, niin silloin tilanne ei, ei vuoropuhelun avulla parane. Meidän pitää myös jatkaa hankkeiden toteuttamista ruohonjuuritasolla yhdessä korkean edustajan kanssa olin itse sopimassa näistä hankkeista. Niille on rahoitusta olemassa, mutta ne voidaan toteuttaa vain YK järjestöjen kautta. Erityis, esimerkiksi jos pyritään tekemään muutoksia oikeusjärjestelmään. Ja tähän mennessä emme ole saaneet tällaisia hankkeita käyntiin. Meillä oli yksi hanke, joka, jonka pitäisi alkaa myöhemmin tänä vuonna, mutta tiedämme, että iranilaiset ovat pyrkineet hidastamaan viestien välitystä kansalaisjärjestöjen ja ulkomaisten lähteiden välillä ja pyrkineet tukkimaan jopa viestintäkanavia. Eli tiedon vapaus ei myöskään toteudu. Olen lukenut parlamentin päätöslauselman helmikuulta, mutta suoraan sanottuna tällä hetkellä ei voida saada rahoitusta sinne ruohonjuuritasolle. Olemme keskustelleet ihmisoikeus asiantuntijoiden kanssa, iranilaisten kanssa, jotka asuvat ulkomailla. He ovat joutuneet maanpakoon Iranista. Ja he sanovat, että emme voi ottaa vastaan lainkaan rahaa. Älkää edes yrittäkö lähettää sitä sinne, sillä meitä syytetään välittömästi vihollisen kanssa työskentelystä. Tässä asiassa on siis suuri ongelma. Ei ole olemassa mitään yhtä yksinkertaista tapaa, jolla saadaan rahaa ihmisoikeustyöhön Iranissa. Olen seurannut tätä kamppailua jo vuosien ajan ja siihen liittyy paljon turhautumista. Mutta meidän pitää jatkaa asioiden esille ottamista Euroopan unionina. Sillä tavoin ainakin voimme antaa myönteisen signaalin Iranin ulkopuolella eläville ihmisoikeusaktivisteille ja toisaalta sitten myös nuorille iranilaisille, jotka näkevät, että heitä ei suinkaan ole unohdettu tässä maassa, vai, maassa jossa viranomaisetkin heitä sortavat. Eli en nyt suoranaisesti levitä tässä toivoa ja myönteisiä uutisia, mutta toivon, että saamme vuoropuhelun Iranin kanssa käyntiin. Tosin olosuhteet sille ovat epävarmat meidän pitäisi kuitenkin jatkaa asioiden esille nostamista ja huomion kiinnittämistä vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin. Niitä on liikaa Iranissa. Kiitos. Kiitos herra Timans. Haluaisin vielä kuulla teiltä tai puheenjohtaja valtion edustajalta tästä viisumien myöntämisestä ihmisoikeusaktivisteille, jos he tarvitsevat turvaa. Niin, anteeksi näistä viisumeista Meillä ei ole Iranissa mitään valtuuskuntaa, ei ole ollut vuosiin. Olemme keskustelleet tästä Iranin kanssa, mutta olosuhteet eivät ole oikeat. Iranin, Iran ei hyväksyisi sitä kuitenkaan tällä hetkellä. Emme ole edes yrittäneet aloittaa yhteistyötä. Meidän pitäisi saada edustaja, joka sitten pystyisi edistämään hankkeiden aloittamista maassa. Mutta näistä viisumeista, mitä minä tästä asiasta tiedän, on se, että maassa on koordinaattoreita. Meillä on maita, jotka myöntävät viisumeita ad hoc periaatteella, mutta sitä ei mitenkään poliittisesti ole koordinoitu sitä lähestymistapaa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt annan sitten puheenvuoron Iranin valtuuskunnan puheenjohtajalle Rova Lohbillerille ja sitten vielä voimme pyytää Linda, Linnea Arvitsonin ja David Nicholsin kommentteja. Thank you. So I have a lot of notes. Kiitoksia. Tein paljon muistiinpanoja. Minulla oli myöskin lisäkysymys YK edustajalle. Te sanoitte aivan oikein, että talous-, sosiaali- ja kulttuurioikeuksien osalta Iran on tehnyt ihan hyvää työtä. Mutta yksi asia, joka liittyy näihin oikeuksien liittyviin yleisopimuksiin, on se, että sallitaan AY-liikkeet. Ja Iranissa ei ole mitään ammattiyhdistyksiä. Eli onko tähän asiaan puututtu? Ja sitten elinolosuhteet tavallisten työntekijöiden osalta eivät ole kovin lupaavia, kun ajatellaan taloudellisia oikeuksia ja köyhyyden poistamista. Ja te myöskin mainitsitte, että haluttaisiin uudistaa lakia, joka liittyy alaikäisten teloittamiseen. Käsittääkseni viisi vuotta sitten luvattiin ja toimia näin ja hyväksyttiin moratorio. Eli minäkään en ole kovin optimistinen. Toivottavasti kaikki Nämä asiat, ne kuulostavat tietysti hyvältä, mutta sitten kun katsoo täytäntöönpanoa, niin on aika vakava, että ennen kuin jotain pannaan täytäntöön, otetaan sitten kuitenkin takapakkia. Ja se, mitä Amnesty totesi näistä 28 suosituksesta, jotka Iran hylkäsi, no Iranin valtuuskunnassa me käymme ne kaikki seikkaperäisesti läpi ja katsomme, missä asioissa voitaisiin neuvotella tai keskustella tästä suurlähettiläiden ja parlamenttien jäsenten tasolla. Sitten Muniesta totesitte, että nämä erikoismenettelyt ihmisoikeusneuvostossa, niiden pitäisi mennä Iraniin, mutta te varmaan myöskin kuulitte, että näitä kutsuja esitetään kaikille. Mutta heti kun paikan päälle halutaan mennä, sinne ei kuitenkaan menty. Te sanoitte, että yksikään erityisedustaja ei ole käynyt maassa pitkän aikaan ja toivottavasti Pilar nyt pääsee sitten maahan vuonna 2019. Eli Iranin valtuuskuntana me haluamme mennä. Me totesimme tämän jo sen jälkeen, kun edellistä vierailua lykättiin, mutta olemme myöskin keskustelleet siitä, että meidän pitäisi painostaa vähän seuraavan vierailun osalta, mutta mikä sitten on tämä aikataulu? No siitä emme ole päässeet sopimukseen. Ja parlamentissa oli jäseniä, jotka eivät kannattaneet sitä, että Iranin valtuuskunta menee Iraniin. Ja mielestäni tämä nyt ei ole mikään syy olla menemättä, koska meidän on pidettävä kaikki viestintäväylät avoimina virallisella puolella, mutta myöskin kansalaisyhteiskunnan kanssa – ja Alvaro, mitä te sanoitte, no meillä on muutamia osia ehkä tähän ratkaisuun. Ja kaikkien viestintäväylien käyttäminen on tärkeää. Eli silloin kun me olemme Iranissa kansalaisyhteiskunnan jäsenen kanssa, mutta myöskin silloin kun olemme ulkopuolella. Ja nämä, mitä kuulimme Iranin puolelta, ihmisoikeuspuolustajista, akateemisista ihmisistä, ja että se, että he ovat käyneet Euroopan parlamentissa – se on kyllä hyvä asia. Ja kuuntelin nyt mielenkiinnolla sitä, mitä puheenjohtajavaltion Espanjan edustaja sanoi. Eli Iran on nyt kohomissa jatkuvasti esillä oleva kysymys. Meillä on hyvin paljon seikkaperäistä tietoa, kuten tämä perheoikeuskysymykset. Näitä rakenteita voitaisiin käyttää, jotta voimme välttää tietoa iranilaisista naisten järjestöistä, kyse ei ole mistään länsimaisista feministeistä, jotka taistelevat tämän oikeuden puolesta, vaan monet naisten järjestöt haluavat myöskin saada tämän hyväksytyksi. No sitten kanavien avoinna pitäminen. No oli mielenkiintoista kuulla. Tämä oli Yhdysvaltojen esitys, siis ei eurooppalaisten. Mutta saimme kuulla, että, että loppauksen jälkeen Yhdysvaltojen hallinta ja Obaman hallinto on poistanut sanktioita joita heillä oli IT-viestinnän osalta. Ja se näyttää, että he nyt he muuttavat politiikkaa ja kiristävät sanktioita, mutta jos sanktiot eivät toimi, ja näinhän useimmiten ne on, monet bloggarit ja Iranin sisällä olevat IT-asiantuntijat pyysivät, että osa sanktioista poistettaisiin, jotta kansalaisyhteiskunta voisi käyttää kaikkein edistyneintä informaatioteknologiaa. Meillähän on nyt sanktioita varmaan sitten turvallisuusneuvostossa, mutta meidän ei vain yleisesti pidä sanoa, että me joskus kannatamme näitä asioita. Jotkut asiat ovat hyödyllisiä, jotta saadaan aikaan muutoksia maassa. Ja Euroopan politiikan peruslinjahan on se, että muutetaan asioita sisältäpäin. Eli ihmisoikeushistoria paheni vaalien jälkeen, mutta jonkinlaista toivoakin on muutokseen, kun jatkuvasti protestoidaan ja nuoret ilmaisevat toivottomuuttaan ja muutkin yhteiskunnan osat saavat ääntään paremmin kuuluviin. Ja tämä on pidettävä mielessä. Tämä on myönteistä kehitystä, vaikkakin on vaikea sanoa, milloin sitten järjestetään seuraavat vaalit tai jotain vastaavaa. No sitten Timans puhui siitä, mikä johti tämän vuoropuhelun keskeytymisen Iranin kanssa. Me voimme miettiä näitä syitä, mitkä ovat johtaneet tähän vuonna 2004, ja ehkä voisimme aloittaa uudelleen keskustelun valtuuskunnan sisällä ensinnäkin, ja sen jälkeen sitten Iranin suurlähettilän kanssa. Mutta jotkut akateemit, jotkin ovat puhuneet siitä, että se, miten iranilaiset neuvottelevat, se on hyvin monimutkainen asia. Eli se ei pelkästään liity ryhmään, joka on tällä hetkellä vallassa. Jos kuuntelee heitä, niin tätä samaa linjaa on odotettu jo hyvin pitkään. Mutta on siis hyvin vaikeaa toteuttaa se, mistä ensin on neuvoteltu. No, minua ehkä syytetään joustamattomuuden puutteesta saksalaisena, mutta ehkä meillä on tämä yhteistä. Meillä ei ole Euroopassa muuta mahdollisuutta kuin toimia kahdella tasolla. Eli meidän pitää selkeästi kritisoida ihmisoikeusrikkomuksia. Ne eivät ole länsimaalaisia arvoja, Jos ajatellaan vaikka lähi tai Irania yhteiskuntana, siellä on paljon iranilaisia, jotka myöskin toteavat, että kyseessä ei ole mikään länsimaalainen käsite. Ja meidän pitäisi joskus myöskin arvostella vähän itseämme. Euroopassa meidän pitäisi vähän täsmällisemmin arvostella ihmisoikeusrikkomuksia Euroopassa. Silloin ehkä olisi helpompaa, että Iranin hallitus hyväksyy tätä arvostelua No sitten kesäkuun seitsemäs päivä, niin aika alkaa loppua. Nähdään sitten, mitä jäsenvaltiot tekevät. Halutaanko siellä uusi Iranin päätöslauselma ihmisoikeusneuvostossa. Mutta saattaa käydä niin, että kukaan ei sitten enää ole samaa mieltä, ne katsoa näitä hyviä ja huonoja puolia. Ja sitten kansainvälisellä tasolla YK on turvallisuusneuvosto laati myöskin tästä ydinvoimakysymyksestä päätöslauselman. Ja seuraava kokous Iranin valtuuskunnassa on kesäkuun alussa. Ja keskustelemme silloin Iranin sisäisestä talouskehityksestä. Ja jos tämä yhdistetään näihin suosituksiin, ja on ihan hyvä, että Iranissa ei ole mitään nälänhätää, siellä on koulutusta yli 60 prosenttia naisista suorittaa yliopiston loppuun, eli enemmän kuin miespuoliset opiskelijat. Mutta kun puhumme talouskehityksestä, voisimme katsoa vähän näitä suosituksia liittyen ihmisoikeuskysymyksiin. Ja kiitoksia, että saimme tämän esityslistalle. Compel. Kiitos itsellesi. Nyt annan minuutin puheenvuoron David Nicholsille, sillä hän pyysi puheenvuoroa vartavasten. Puhun hyvin lyhyesti. Halusin vain vielä selventää tätä tilannetta maahan pääsystä. Siitä näytti olevan hiukan epäselvyyttä. En tiedä, määrittelemmekö, määrittelemmekö tämän asian jotenkin eri tavalla. YK on varmasti Amnestin kanssa samaa mieltä siitä, että maahan pääsyä ei määritellä siten, että sinne mennään vain tapaamista varten ja sitten lähdetään heti tapaamisen jälkeen, vaan me haluamme sellaista pääsyä maahan, että siellä voitaisiin tehdä tutkimusta, tavata ihmisoikeusaktivisteja ja kirjoittaa raportteja ja, ja tavata näitä aktivisteja. Emme ole olleet, tai olemme tehneet Iranin kanssa kyllä yhteistyötä vuoden 79 jälkeenkin olemme annoneet viisumeita maahan ja ne, on, ne pyynnöt on hylätty. Mutta tarvitsisimme pääsyn maahan nimenomaan sitä varten, että teemme siellä tutkimusta. Erityisesti nyt, kun haluamme Iranin hallitukselta jonkinlaista vastausta näihin suosituksiin. Kiitos. Tässä on vielä Rouva Lohbillerin kysymys näistä työmarkkinajärjestöistä. Haluaisitko Linea sinä kommentoida tätä? Kiitos. Minä vastaan tähän kysymykseen. Meillä ei ole aikaa kovin monen muuhun. Selvä, mutta siis kun puhutaan myönteisistä asioista, erityisesti taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia, niin ehkä niitä voidaan käyttää tällaisena porttina, jonka avulla päästään sitten puhumaan ihmisoikeuksista Iranissa. Minusta meidän pitää tutkia myös määräaikaisarvioinnin tulosta myönteiseltä kannalta, sillä siellä oli paljon suosituksia, jotka hyväksyttiin, vaikka samankaltaisia toisaalta torjuttiin, niin tämä torjuminen tapahtui monessa kohtaa poliittisista syistä. Ja sitten työmarkkinajärjestöihin ILO on julkaissut tästä asiasta monia raportteja. Me emme näin ole tehneet, sillä silloin tehtäisiin samaa työtä kahteen kertaan – mutta lähetän ne teille mielelläni tämän jälkeen. Kiitos Rova Arvitson. Haluan kiittää kaikkia tähän kuulemiseen osallistuneita